Diamo inizio alla nostra commissione. Aloitamme valiokunnan kokouksen. Pyydän vielä uudemman kerran kaikkia asettumaan paikolleen. Prendere posto. Kuuletteko kaikki? Prego di prendere posto. No, it doesn't work.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 Jos mitään huomioita ei ole, esityksestä hyväksytään. Seuraavaksi pöytäkirjojen hyväksyminen aikaisemmista kokouksista 26. ja 7. lokakuuta. Jos huomioita ei esitetä, pöytäkirjat hyväksytään. Nyt toivotan kaikki tervetulleeksi, hyvät kollegat, ja käynnistämme tämän tärkeän työryhmäkeskustelun, jossa käsitellään nuorten viljelijöiden tilannetta Euroopan unionissa. Hyvät kollegat, me päätimme käynnistää tämän seminaarin, jossa käsitellään nuorten viljelijöiden asemaa Euroopan unionissa, koska mielestämme tämä on yksi keskeisimmistä kysymyksistä maatalouden uudistushankkeessa. Kaikki me olemme Euroopan unionissa seuranneet sitä, miten väestö vanhenee nimenomaan maanviljelijöiden piirissä. Ainoastaan 7 prosenttia Euroopan unionin maanviljelijöistä on alle 35-vuotiaita. Ja samanaikaisesti vain 4,5 miljoonaa eurooppalaista, yli 4,5 miljoonaa eurooppalaista maanviljelijää siirtyy eläkkeelle seuraavan 10 vuoden kuluessa – Beralin mietinnön myötä, Hedges Lionin äh, mietinnön myötä, jossa käsitellään Euroopan unionin maataloutta vuoden 2013 jälkeen, äh, on hyvä pohtia sitä, miten äh, Euroopan komission asian reagoinut komissio aikoo tukea nuoria viljelijöitä. Esimerkiksi lainojen korkoja, halpoja korkoja tarjotaan ja muitakin kannustustoimenpiteitä aiotaan tarjota nuorten viljelijöiden käyttöön. Olemme tyytyväisiä siitä, että uudessa tiedonannossa komissio käsittelee unionin maanviljelijöitä ja nimenomaan nuoria maanviljelijöitä vuoden 2020 jälkeen. Ja siinä esitellään myöskin kannustustoimenpiteitä. Toivomme, että nämä kaikki toimet toteutetaan käytännössä mahdollisimman pikaisesti. Ja tänään me käymme keskustelua aiheesta ja, ja tätä varten olemme, esi- olimme pyytäneet Varsovan yliopistosta Rouva Aldona Savovskan. Tervetuloa koko valiokunnan puolesta. Valitettavasti Newcastle äh, yliopistosta äh, herra Mark äh, Shacksmith ei ole päässyt paikalle sääolosuhteiden vuoksi, kuten valitettavasti jotkut kollegatkaan eivät ole päässeet samasta syystä tilaisuuteen. CEJAn edustajia. Niin ikään näin tervehtisin. Tällä on läsnä sekä puheenjohtaja että muita työvaliokunnan jäseniä. Pidemmittä puhetta annan puheenvuoron asiantuntijallemme ja sen jälkeen lähdemme käynnistelemään keskustelua, jonka aloittaa herra Joris Bakke, CEJAn puheenjohtaja. Mutta nyt ensin vieraamme Rova Davovska. Olkaa hyvä.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 Hetkinen, kärsivällisyyttä vielä. No niin, nyt näyttää siltä, että mikrofonikin toimii. Hyvä, kiitos. E, panie przewodniczący, szanowni panowie mm, i panie europosłowie. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat e, parlamentin jäsenet, nuosien viljelijöiden edustajat ja muut Täällä on paljon edustajia paikalla ja minulle on suuri kunnia esitellä tämän raportin tulokset. Ja tätähän sisä, sisäasioiden ja rakennepolitiikan pääosasto on pyytänyt tekemään tällaista. Kyse on nuorten viljelijöiden tilanteesta ja tarkoituksena on siis tarkastella hiukan tilanteen parantamista. Minun täytyy kuitenkin todeta, että läsnäoloni täällä on erittäin suuri kunnia minulle myöskin siitä syystä, että olen tarkkaillut ja seurannut internetissä viimeisimpiä keskusteluja, jotka liittyvät esimerkiksi tutkimuksiin maatalouden alalla uusissa jäsenvaltioissa – ja tässä keskityttiin erilaisiin ongelmiin, jotka ovat erityisiä juuri näissä maissa. Siis kyseessä ovat ne maat, jotka ovat liittyneet EU-hun vuonna 2004 ja tämän jälkeen. Ja minulle siis henkilölle, joka tulee uudesta, nuoresta EU-jäsenvaltiosta. EUn jäsenyys tarkoittaa yhtäältä sitä, että koko yhteiskunta kohtaa valtaisia haasteita, mutta toisaalta se loi myöskin monia mahdollisuuksia kehitykselle. Erityisesti tämä koski nuoria ihmisiä ja erityisesti nuoria viljelijöitä. Ja voin kertoa teille, käyttäen tässä puolalaisten viljelijöiden esimerkkiä, ennen EU-jäsenyyttä he eivät saaneet näin laajaa valtion apua niin kuin nyt. Vaikka en täytä mitään EUn vaatimuksia, joka pätee nuoriin viljelijöihin, joten en voi siis todeta, että olen nuori viljelijä, niin ymmärrän kuitenkin täysin nuorten viljelijöiden tilanteen EUssa ja erityisesti niiden ihmisten, jotka saattaisivat ajatella aloittavansa uraa maanviljelyssä. Kyseessä siis nimenomaan viljelijät heikommin kehittyneistä maista. Haluaisin nyt tässä lyhyesti kertoa tämän tutkimukseni ensimmäisestä osasta. Tässä puhutaan tilastoista. Ensinnäkin, yleensä ottaen vaikuttaa siltä, että nuorten ihmisten läsnäolo maataloudessa anteeksi, siis meidän huolenaiheemme, jotka liittyvät nuorten viljelijöiden olemassaoloon, on oikeutettu, koska äh, maatalousalueella ihmiset äh, ovat entistä vanhempia ja myöskin nuoret ihmiset lähtevät näiltä äh, maatalousalueilta pois ja etsivät työpaikkoja muualta, esimerkiksi kaupungeista. Haluan kertoa, että tämä raportti jonka tämä kollega, joka ei päässyt paikalle, on esittänyt, käsitteli nimenomaan nuoria viljelijöitä, mutta jotkin hänen johtopäätöksistään ja huomioistaan olivat samankaltaisia kuin omani. Tilastot yleensäkin vahvistavat sen, että yhteiskunta erityisesti kun kyse on maatalousyritysten käyttäjistä tai omistajista, Tämä tietysti määritellään eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Meillä on hiukan tendenssiä siihen suuntaan, että nämä ovat vähentyneet. Siis ihmisten lukumäärä on vähentynyt, varsinkin nuorten lukumäärä. He siirtyvät kaupunkeihin, vaikka he tule, tulisivatkin sellaista perheistä, jotka ovat olleet maatalousperheitä. Kuten te näette tässä kalvolla vuonna 2007 EU:ssa meillä oli 233 nuorta viljelijää, jotka siis omistivat tällaisia maatalousyrityksiä, ja 4,5 miljoonaa näistä henkilöistä oli yli 65-vuotiaita, eli siis 6 prosenttia nuoria viljelijöitä ja 34 prosenttia viljelijöiden keski arvosta. No tietysti nämä suhteet olisivat hiukan paremmat, jos miettisimme nuorten ihmisten osuutta maan käytössä. 6 prosenttia nuorista ihmisistä vuonna 2007 viljelivät 8,6 prosenttia koko maa-alasta EU-ssa, viljelyalasta. Jos nyt sitten otamme huomioon tämän hyvin lyhyen ajan, jota, jonka ajan minä olen analysoinut, tämä siis alkoi vuonna 2004 ja loppui 2007 tämä analyysi, niin näemme hyvin dramaattisen pudotuksen tämän neljän vuoden aikana nuorimpien maanomistajien tai tilanomistajien lukumäärässä. Kun kyse nyt on EUsta, jossa on 27 jäsenvaltiota, tämä vähennys neljän vuoden sisällä – oli 36 prosentin luokkaa. Se oli pienempi EU 15. Ja tässä nuorten viljelijöiden lukumäärä laski 30 prosentilla. Mutta toisaalta kuitenkin ainoastaan yksi prosentti kaiken vanhimmista käyttäjistä tai omistajista, ja tällä tarkoitan ihmisiä, jotka olivat 65 tai yli, lopettivat viljelytoimintansa. EU-15 tämä oli yksi prosentti, vanhoissa EU-jäsenvaltioissa tämä dynamiikka oli hiukan suotuisampi, mutta ainoastaan 2,6 prosenttia vähennystä. Minä näen, että nämä kalvot eivät näy kovinkaan hyvin täältä, mutta tämä kuva tai kaavio, jota esitän tai josta kerron teille nyt, koskettaa suuntauksia viljelijöiden omistuksissa ja vähennyksissä. Kyse on siis viljelijöistä, jotka ovat nuorempia kuin 35 ja jotka ovat vanhempia. Eli sininen viiva näyttää vähennyksen tämän neljän vuoden aikana. Jos nyt näette sen tästä, huomaatte, että suurin lasku, joka ei nyt näy tässä kuvassa, oli Kyproksella 66 prosenttia nuorista viljelijöistä. Sitten myöskin laskua oli Virossa 64 prosenttia, Romaniassa myöskin pal- aika paljon 57 prosenttia. Seuraava kaavio koskettaa muita jäsenvaltioita. Ja epäsuotuimassa asemassa olevat ovat Bulgariassa, Hollannissa, Liettuassa ja Saksassa – Toisaalta oli myöskin maita, joissa luvut olivat suotuisammat. Slovenia, Kreikka, Ruotsi ja Tsekin tasavalta lukeutuivat näihin jäsenvaltioihin. Tämä kartta, joka on Eurostatin käsialaa, osoittaa nuorten viljelijöiden osuuden siis niiden, jotka olivat alle 35-vuotiaita EU-ssa. Nämä punaiset tai oranssit, eli tummemmat väritykset, tarkoittavat absoluuttista lukumäärää. Ja mikä tässä nyt on mielenkiintoista on se, että vuonna 2007 lähes yksi kolmasosa nuorista viljelijöistä tai maankäyttäjistä oli ihmisiä EU-15. 33 prosenttia näistä on siis vanha EU. 45 prosenttia on niiden maiden osuus, jotka tulivat EUn jäseniksi vuonna 2004. Ja niinkin paljon kuin 22 prosenttia nuorista ö, maatilan omistajista tulevat kahdesta uusimmasta jäsenvaltiosta, eli Romaniasta ja Bulgariasta. Ja jos nyt mietimme sitä osuutta kokonaisuudesta, maanviljelyalalla. Voimme todeta, että minun maani Puola vuonna 2007 oli rakenteelta melko hyvä, 12,3 prosenttia oli osuus, kun ajatellaan koko näiden maankäyttäjien osuutta. Sitten meillä oli Tsekin tasavalta, Itävalta ja Suomi. Toisaalta meillä on sitten tämä toinen taulukko tässä oikealla puolella – ja tässä on siis epäsuotuisimmasta suotuisimpaan. Ja tämä osoittaa sen, että maat kuten Portugali, Kypros tai Yhdistynyt kuningaskunta tai Italia ovat sellaisia, että nuorilla on hyvin pieni osuus. Italiassa esimerkiksi vähemmän kuin kolme prosenttia kaikista maatilaomistuksista. Ja tässä nyt olen esittänyt samat suhteet kahtena vuotena, eli vuonna 2003 ja 2007. Keltainen palkki osoittaa vuoden 2003 tilanteen ja punainen, joka nyt ei tästä näy yhtä hyvin, on vuoden 2007 tilanne. Se on pienempi monessakin maassa. Yhtäältä meillä on suuri joukko ihmisiä, joiden pitäisi jäädä eläkkeelle, jos nyt olemme hyvin rajoittuneita tässä eläkeytymisiässä, eli 65-vuotiaana jäädään eläkkeelle. Useimmissa EU-jäsenvaltioissa tämä olisi se ikä ainakin miehille. No maataloudessa kuitenkin tilanne on erilainen, koska 4,5 miljoonaa ihmistä – kyseisessä ikäluokassa. Ja hehän voisivat jäädä eläkkeelle. Heillä kuitenkin vielä on kyseiset maatalousyritykset, eli 4,5 miljoonaa näistä vanhemmista ihmisistä ja vähemmän kuin 400 000 nuorta ihmistä. Ja jotkin maat, kuten Portugali, Bulgaria, Romania tai Italia ja myöskin Liettua, ovat siinä tilassa, että niiden osuus on 40 prosenttia tai enemmän 65-vuotiaat tai sitä vanhemmat ovat hyvin merkittävässä asemassa. Heidän osuutensa on erittäin suuri, kun ajatellaan viljelijöiden kokonaislukumäärää. No luku, johon tässä usein viitataan, kun puhutaan näistä ikäryhmistä, on yli 35-vuotiaiden ryhmä. Ja tässä nyt käytän näitä nuorempia tai tietoja, jotka koskettavat näitä nuoria per sata omistajaa, jotka ovat vähintään 65-vuotiaita. Ja näistä taulukoista me voimme nähdä kaksi tärkeää asiaa. Ensimmäinen on se, että jos vuonna 2003 oli useita maita, kuten Saksa, Suomi, Itävalta, Puola – joissa nuorten osuus oli suurempi kuin vanhempien osuus. Esimerkiksi Saksassa vuonna 2003 jokaista sataa vanhempaa viljelijää kohden meillä oli 200 nuore, nuorta viljelijää, mutta vuonna 2007 suhde on tässä muuttunut, muuttunut. Saksa on nyt kakkossijalla. Vuonna 2003 indikaattori oli 204 ja vuonna 2007 se on enää 103. Haluaisin myöskin kiinnittää huomionne yhteen asiaan, jota usein painotetaan, jotta voitaisiin osoittaa, miten ja miksi nuoret ihmiset ovat hankalammassa asemassa kuin vanhemmat viljelijät. Eikä tässä nyt oteta huomioon heidän omistamansa maata, koska tässähän suhteet ovat positiivisemmat. Nuoret viljelijät yleensä ottaen omistavat isompia tiloja kuin vanhemmat, mikä sitten taas osoittaa sen, että tässä nuorten viljelijöiden ryhmässä – omistus, omistukset ovat isompia, joten yleensä ottaen tässä on nähtävissä suuntaus siihen suuntaan, että nuoret viljelijät, jos esimerkiksi saavat maan vanhemmiltaan, pitäisivät tilan, mikäli se on isompi, kuuluu suurempaan kokoluokkaan. Jos kyseessä on pienempi tila, he todennäköisesti siirtyisivät kaupunkiin. Sitten toinen asia on valtion avun vaikutus sitä käytettiin uusissa ja vanhoissa rahoitusnäkymissä, ja nämäkin saattavat vaikuttaa tietysti kyseisiin rakenteisiin. Kun sitten puhutaan tilojen keskimääräisestä koosta nuorten viljelijöiden osalta, tässä minä en myöskään ole yhtä mieltä joidenkin julkaisujen tai raporttien kanssa, jotka toteavat, että nuorilla viljelijöillä on usein pienempiä tiloja, koska heillä ei ole varoja laajentaa sitä ja niin poispäin. Tässä tilanne on kuitenkin seuraava. Joissakin jäsenvaltioissa nuorilla viljelijöillä on huomattavasti suurempi keskimääräinen tila kuin mikä on maan keskiarvo. Ja jos nyt sitten ajattelemme tässä EU-15, eli vanhoja EU-jäsenvaltioita, keskimääräinen nuoren viljelijän tilan koko olisi 34 hehtaaria, kun taas koko maan keskiarvo, eli siis kaikki viljelijät mukaan luettuna, on 25 hehtaaria. Vanhassa EU:ssa ei ole ongelmia tämän suhteen, mikä se tarkoittaisi sitä, että nuorilla viljelijöillä on pienemmät tilat. Mutta uusissa jäsenvaltioissa tilanne on täysin päinvastainen, ei siis kaikissa, mutta monissa. Jos keskiarvo olisi 25 hehtaaria nuorille, keskiarvo olisi kuitenkin vain 17 hehtaaria. Joten kysymys, mikä tästä nyt sitten viriää, onkin se, että voimmeko yleistää onko nyt olemassa jokin sääntö sille, että EUn nuorilla viljelijöillä on joko keskimääräistä suurempi tai pienempi tila? Itse olen sitä mieltä, että emme voi selvästi vastata tähän kysymykseen. Joissakin jäsenvaltioissa tilanne on sellainen ja toisissa taas ei. Joissakin jäsenvaltioissa, kuten esimerkiksi Tanskassa, Ranskassa, Luxemburgissa, Virossa, Portugalissa, tilakoko olisi suurempi Nämä ovat siis lähinnä vanhan EUn jäsenvaltioita. No, Viro on uusi jäsenvaltio ja on kuitenkin tässä ryhmässä, mutta uusien jäsenvaltioiden kohdalla tilanne on päinvastainen. Tietysti poikkeuksiakin on, sillä esimerkiksi nuorilla viljelijöillä on pienemmät tilakoot yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa – joissakin valtioissa, mutta useimmat valtiot tässä kategoriassa ovat kuitenkin uusia jäsenvaltioita. No sitten palataksemme tähän nuorten tukemiseen EU-ssa. Meidän tulisi tietysti painottaa sitä tosiasiaa, että he ovat jo useiden vuosien ajan käyttäneet erilaisia apujärjestelmiä, joita EU on tarjonnut, sekä valtion apu että EUn tarjoama apu, jonka he saavat joko suoraan tai epäsuorasti ja minun täytyy myöskin tunnustaa, että huolimatta siitä tosiasiasta, että keskustelujen aikana uusien jäsenvaltioiden mepit usein väittävät, että uudet jäsenvaltiot ovat ikään kuin syrjinnän kohteena. Minun täytyy kuitenkin todeta rehellisesti, että ellei EUta olisi, niin meidän viljelijämme Puolassa eivät varmastikaan saisi sitä tukea, minkä he nyt saavat eikä heillä ollut sitä tukea ennen EU:n liittymistä. No tietysti jos jotakin saa, niin sitten aina haluaa lisää ja niin paljon kuin mitä muillakin on, jos he ovat saman yhteisön alueella. Joten tässä on se elementti, jonka ymmärrän, kun ihmiset valittavat. Joten joihinkin toimenpiteisiin tulisi kyllä ryhtyä, ryhtyä, jotta epäsuhta saataisiin korjattua. No niin, miten EU sitten on vaikuttanut tähän tilanteeseen tähän mennessä ja mitä EU aikoo tehdä tukeakseen nuoria viljelijöitä tai niitä, jotka pohtivat eh, viljelijäksi ryhtymistä, koska ymmärsin, että haluatte minun ehkä ehdottavan, että mitä voitaisiin tehdä, jotta ihmiset, jotka asuvat maaseudulla, mutta eivät ole viljelijöitä, kiinnostuisivat maanviljelyksi ryhtymistä ja valitakseen maanviljelijän uran. Minun täytyy todeta, että meillä on kyllä tässä ongelma. Esimerkiksi eilen oppilaineni kanssa kävin keskustelua, meillä oli tällainen paneeli ja kysyin näiltä opiskelijoilta, että mitä haluaisitte tehdä. Nämä tulivat kaupungista. Halusin kuulla, että mitä he haluaisivat saada valtiolta tai EUlta muuttaakseen kaupungista maaseudulle – ja tehdäkseen työtä siellä. Ja kysyin aivan tyypillisiltä kaupungin asukkailta. Useat heistä nauroivat, mutta toiset reagoivat seuraavalla tavalla. Ensinnäkin, mikään raha ei saisi heitä muuttamaan maaseudulle. Ja kysyin heiltä miksi. No koska minulla on hyvä olo kaupungissa, elämänlaatuni on korkea, totta kai on eroja olemassa, mutta yleensä ottaen elämänlaatu on parempi oletan, että tällainen tilanne ei kuitenkaan ole maaseudulla. Tämä, lisäksi en myöskään halua valita tällaista työtä, koska tämä on hyvin vaikeaa, raskasta työtä, vaikka yritämme selittää, että tämä ei ole enää niin fyysistä tai fyysisesti vaativaa työtä, mutta oli kuitenkin ihmisiä, jotka totesivat, että mikään raha maailmassa ei saisi heitä muuttamaan kaupungista maaseudulle. No sitten oli sellaisia, jotka sanovat, että no, he voisivat ehkä muuttamaan maaseudulle. Ja kun kysyin, että mikä se summa olisi, jolla he sitten muuttaisivat maaseudulle, niin vastaus oli se, että no esimerkiksi 150 000 Puolan lotia, joka on viisi keskimääräistä Puolan kuukausipalkkaa – siis 15 000 Puolan lotia, viisi keskimääräistä kuukausipalkkaa Puolassa. Tällaisia vastauksia sain. No mitkä nyt sitten ovat johtopäätökset tässä raportissa nuorista viljelijöistä ja nuorisosta maaseudulla? Tässä Saksmitin raportissakin oli puhetta tästä. Me molemmat olemme sitä mieltä, että nuoriso puhuu tai siis tärkein asia heille ei ole palkka tai muu rahan liittyvä asia, vaan tärkein asia näille nuorille, siis korkein prioriteetti on esimerkiksi se, että he haluavat hyvää elintasoa, he haluavat asua lähellä ystäviään, he haluavat erist- eivät halua eristäytyä, haluavat täyttää omat toiveensa ja saada uran. Eli siis oli muitakin tekijöitä, muita tekijöitä kuin raha tai tulot. Ja nämä asiat ovat hyvin tärkeitä myöskin niille nuorille, jotka asuvat maaseudulla. No tässä sitten keskityn kolmeen ohjelmaan, jotka ovat jossain määrin yhteydessä toisiinsa ja tähän asiaan. Tietysti on jotakin odotuksia näitä ohjelmia ajatellen. Ensimmäinen ohjelma, eli akseli yksi Tarkoituksena on parantaa kilpailukykyä ja parantaa ö, viljelijäksi ryhtymistä maataloussektorissa. Tämä on eräänlaista tukea, joka tässä on nimetty toimenpiteeksi 112 ja, ja sitten seuraava toimenpide, toimenpide 113, eli aikainen eläkkeelle jääminen. Ja haluan tässä myöskin kertoa esimerkin omasta maastani. Aikainen eläkkeelle jääminen Puolassa oli hyvin suosittua viljelijöiden keskuudessa. Ja tämä on itsestään selvää, koska meillä on hyvin paljon tukia tai etuuksia, mutta toinen ohjelma ei kuitenkaan ollut viljelijöiden keskuudessa kovinkaan suosittu. No miksi? Koska me olemme sitä mieltä, että Puolassa meillä oli suhteellisen pieni etuus, eli 50 000 Puolan slotia. Tiedän, että joissakin jäsenvaltioissa tämä maksuosuus on hyvin paljon korkeampi. No, tänä vuonna Puolassa sitten kyseistä summaa kasvatettiin puolella. Ja sitten tässä hankkeessa meillä on myöskin mahdollisuus jäädä eläkkeelle varhaisessa vaiheessa – Ehkä meidän pitäisi tätä pohtia hiukan tarkemmin. No ensimmäinen johtopäätös on se, että on tehokkaampaa yhdistää nämä kaksi asiaa kuin se, että olisi vain yksi esimerkiksi ainoastaan tämä aikainen eläkkeelle jääminen. Tämä on johtopäätöksemme. Puolassa pyyntöjen määrä on kasvanut kymmenkertaiseksi, mitä tulee tähän varhaiseen eläköitymiseen. No sitten on vielä toinen toimenpide. Kyseessä on siis ammatillinen koulutus ja tiedotustoimenpiteet. Kyseessä on toimenpide 111. Ja tässä on myöskin muita asioita, jotka ovat erittäin tärkeitä. Hyvin usein nuoret ihmiset eivät pidä maataloustuotantoa korkeana prioriteettina monille nuorille ihmisille. Kaikkein tärkein tekijä on elintaso maaseudulla. Tämä on siis lähellä sitä elintasoa, tai siis he toivoisivat, että se olisi lähellä sitä, millainen meillä on suurissa kaupungeissa tai pääkaupungeissa – nuoret haluaisivat korkeampaa elintasoa, mutta nuoret, siis todellakin nuoret viljelijät, pitävät tärkeimpänä tätä elintasokysymystä. No nämä nuoret siis haluavat enemmän. Ja yksi toinen tärkeä elementti liittyy kaikkiin palveluihin, jotka liittyvät maatalouteen. No, tällä hetkellä nuorten ihmisten ongelma maaseudulla on sairaudet. Kyse on hyvin usein depressiosta ja muusta vastaavasta. Ja haluaisin tässä ottaa erään ajatuksen esille, jos komissio ja parlamentti olisivat kehittäneet tällaisen terveystarkastuksen YMP. -hän. Ehkä me tarvitsisimme tällaisen terveystarkastuksen myöskin viljelijöille, nuorille maanviljelijöille Euroopassa No tietysti kaikki palvelut, joita nyt sitten maaseudulla kehitetään, nämä ovat palveluja, jotka ovat tarkoitettu kaikille, jotka asuvat maaseudulla. Eli tässä nyt ei näitä ole kohdennettu ainoastaan viljelijöille. Jos me todellakin haluamme, että ihmiset jäävät maaseudulle asumaan, meidän tulisi tarjota parempia palveluita heille. Ja sitten meillä on tämä akseli 4. Kyseessä on leader-ohjelma. Tässä minä keskityn yhteen tärkeään tekijään – Tämä on paikallisen toimintaryhmän toiminta, elvyttäminen esimerkiksi, ja tässä nyt mitä tulee tähän liikkeelle panemiseen ja toimintojen parantamiseen. No sitten vielä näistä toimenpiteistä eu tasolla. Meillä on nuorten viljelijöiden neuvosto, meillä on hyvin paljon erilaisia raportteja, ja nuoret viljelijät toteavat usein, ja minä todellakin ymmärrän heitä, koska tämä on heidän intressissään, heidän täytyy saada enemmän. Usein nuoret viljelijät sanovat, että EU ei kiinnitä riittävästi huomiota nuorien viljelijöiden tilanteeseen, mutta jos nyt nämä asiat koskettaisivat ainoastaan nuoria viljelijöitä, ja nämä ovat siis vapaaehtoisia ohjelmia, jos muistan oikein, ja joitakin hankkeita, ohjelmia ei hyväksytty ja otettu mukaan. Ja haluaisin nyt antaakin teille tässä esimerkin nuorten viljelijöiden muutaminen maaseudulle. No, tätä ei esimerkiksi otettu kansallisiin ohjelmiin mukaan. Näin tapahtui Maltalla, Alankomaissa, Slovakiassa ja myöskin monilla, monissa Saksan monilla Saksan alueilla tätä hanketta ei otettu mukaan. Samoin kävi myöskin Walesissa. Kuitenkin Irlannissa ja Latviassa me olemme nähneet toimenpiteiden kes, toimenpiteen keskeyttämisen. Ja nyt sitten tästä aikaisesta eläköitymisestä. Tämä toimenpide viimeisissä näkymissä – 17 jäsenvaltiota ei ottanut tätä kyseistä toimenpidettä huomioon. En nyt niitä tässä luettele. Te näette ne tässä. Meillä on tässä Irlanti uudestaan niin kuin aikaisemmassakin toimenpiteessä. Tätä toimenpidettä ei otettu siis huomioon näissä kyseisissä jäsenvaltioissa. No, mitä nyt kuitenkin tulee sitten ammatillisen koulutuksen ja tiedottamistoimenpiteisiin. Kaikki jäsenvaltiot ovat ottaneet tämän toimenpiteen mukaan, mutta eivät kuitenkaan kaikki alueet Meillä on tässä Saksan osavaltioita, jotka eivät ole ottaneet mukaan tätä. Ja mitä tulee keskimääräisen allokointiin, tässä minulla on hyvin erilaisia tietoja. Joidenkin mukaan 1,1 prosenttia, toiset lähteet sanovat 33 prosenttia akseli ykkösestä. Mutta tämä on kuitenkin vähemmän kuin mitä ajateltiin alkuvaiheessa. Sitten meillä on tässä toinen kuva. Tämä ei ole kovinkaan hyvin luettavissa. Kyseessä on ö, tilojen ö, jakautuminen ja sitten tuki nuorille viljelijöille 10 prosenttia akselista yksi 10 prosenttia ykköspilarista ja 3 prosenttia akseli ykkösessä tai toisinpäin. En ole aivan varma, toteaa puhuja. No jos teillä on kysymyksiä tämän esityksen jälkeen, niin haluan mielelläni vastata niihin. Ja nyt sitten aivan lyhyesti yritän puhua hiukan niistä asioista meidän tulisi tehdä, jotta saisimme houkutella nuoria maaseudulle. No mitkä ovat haasteet edessämme ja politiikan tekijöidemme edessä? No meidän tulisi tässä todellakin kiittää Euroopan komissiota ja parlamentin jäseniä tai kaikkia lobbareita. Meidän täytyisi kiittää heitä siitä, että he ovat ottaneet esille näin, näin paljon erilaisia välineitä monissa jäsenvaltioissa. Nämä välineet ovat vaikuttaneet hyvin merkittävästi väestön jakautumiseen maaseutualueilla ja nämä ohjelmat ja välineet ovat usein johtaneet siihen, että nuoret ovat ryhtyneet maanviljelyksi. Koska me puhumme niin paljon tästä asiasta, niin mielestäni meidän pitäisi todellakin tehdä joitakin johtopäätöksiä, jos tässä on joitakin ongelmia, niin meidän pitäisi kehitellä uusia välineitä. Tässä minun raportissani jaoin nämä kaikki alueet ryhmiksi ja tässä haluaisin nyt sitten haluaisin ottaa esille ajatuksen, joka liittyy joihinkin yleisiin ratkaisuihin Minulla ei ole kovinkaan paljon kokemusta, en ole poliitikko, ja tämä on hyvin laaja alue, laaja aihepiiri. Kaikkia tulisi tarkastella hyvin yksityiskohtaisesti ja pitäisi myöskin vaikutusten arvioinnit ja niin poispäin ottaa huomioon. Eli tässä nyt muutamia ajatuksia. Ensimmäinen este, ja tämä este mainitaan hyvin paljon nuorisojärjestöjen taholta. Kyse on se, että pääomaa ei ole riittävästi saatavilla. No miten nyt sitten löytää hyvää maata? Tämä on tärkeä asia. Monet perivät maata, mutta tällainen maan periminen ja että sitä sitten annetaan sukupolvelta toiselle, niin tätä ei ole kaikissa jäsenvaltioissa, Puolassa ja Kreikassa kyllä, mutta ei kaikissa. Ja sitten esimerkiksi Kreikalla ja Puolallakin on ongelmia koska hyvin monet vanhemmat ovat sellaisia, että, tai ihmiset ovat sellaisia, että heillä ei ole lapsia, eivätkä halua antaa maata sitten vieraille ihmisille, koska maatahan pidetään ikään kuin pääomana, omistuksena. Ja monet odottavat, että maa myöskin kallistuu, siitä tulee arvokkaampaa. Ja myöskin, että maan status muuttuu, että he voisivat ehkä muuttaa sen rakennustyömaaksi, joten meillä ei ole riittävästi tietoa. Minä yritin kysellä Eurostatilta, kansallisilta kansallisia tietokantoja yritin tutkia, mutta ei ole mitään tilastoja, mitkä toteaisivat, että kuinka moni ihminen jäsenvaltioissa tai EUssa ylipäätään on ryhtynyt viljelijäksi, eikä ole myöskään tilastoja siitä, että kuinka monta ihmistä vuosittaisella tasolla, eli siis kuinka paljon maata on annettu perinnöksi viljelijöiden lapsille. En löytänyt tämän kaltaista tietoa, joten niissä jäsenvaltioissa, jossa tai jotka pohjautuvat tällaiseen perinteiseen perheviljelyyn. Näissä kyseisissä jäsenvaltioissa pelkään pahoin, että mikään EU-ohjelma kykenee ikinä saman aikaan sitä, että ihmiset antaisivat tätä maata vieraille. Joten meidän pitäisi todellakin ryhtyä toimenpiteisiin tässä asiassa. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, ainakin Puolan osalta, olen varma, että myöskin muissa jäsenvaltioissa tilanne on sama. Nämä maat ovat kiinnostuneita ottamaan nämä kaksi ohjelmaa mukaan, nämä kaksi, josta puhuin, edellyttäen, että ne, niitä ohjelmia sovelletaan yhtä aikaa. Ehkä on joitakin jäsenvaltioita, jotka eivät joudu näitä kahta välinettä yhdistämään, koska he, ne eivät ehkä tarvitse tätä aikaisen eläköitymisen toimenpidettä, mutta esimerkiksi Puolassa ja Kreikassa, niin näiden maiden osalta voin sanoa, että nämä ohjelmat tulisi ottaa käyttöön, ne tulisi panna täytäntöön yhdessä. Ja sitten on vielä toinen ajatus. Tämä liittyy ohjelmien luonnosteluun ja nämä olisi kohdennettu nimenomaan vanhoihin viljelijöihin tämä on ikään kuin tällainen säästöjärjestelmä vanhemmille viljelijöille. Nämä ohjelmat auttaisivat vanhoja viljelijöitä keräämään rahoja myöhempää aikaa varten. Sitten voisimme olettaa, että kun joitakin säästöjä on, ja voisimme ehkä tässä myöskin eh, niin siis mitä tulee näihin säästöihin, jos nämä yli 50-vuotiaat äh, antavat maansa eteenpäin, niin sitten heillä olisi nämä säästöt käytettävissään edellyttäen, että he todellakin antavat maan sitten eteenpäin seuraavalle viljelijälle. Toisissa jäsenvaltioissa meillä on erittäin suuri taakka, mitä tulee näihin siirtokustannuksiin. Nämä kustannukset liittyvät lähinnä notariaattiin, Eh, eri asiakirjoihin ja byrokratian ylipäätään. Ja tämähän maksaa hyvin paljon ja usein nämä kustannukset eh, liittyvät myöskin sitten eri oikeusjuttuihin ja eh, no ehkäpä tässä nyt sitten jotakin tukea olisi tarvittava. Meidän pitäisi jokin tukijärjestelmä saada aikaiseksi näiden kustannusten kattamiseksi. Sitten on vielä yksi este, joka on mainittu hyvin usein Kyse on pääoman saatavuuden hankaluus. Minä olen taloustieteilijä, olen hiukan liberaalimpi. Jos nyt sanon, että mitä ajattelen tästä julkisesta avusta, niin ehkä minun tulisi kuitenkin vaieta. Mutta jos minun pitäisi valita lainan ja joidenkin maksujen väliltä, niin mielestäni nämä maksut ovat sitovampia. No mitä sitten tarkoitan tällä? Jos joku ottaa laina, niin lainahan täytyy maksaa takaisin, joten ihmisten täytyy jotenkin käyttää pääomansa järkevällä tavalla, jotta he voivat sitten maksaa velkansa, joten tässä on enemmän vastuuta, kun ajatellaan tämän kaltaista rahaa. Mutta jos nyt esimerkiksi saa miljoona euroa viranomaisilta, niin ei kukaan koskaan kiinnitä huomiota tähän kulutukseeni, joten on todennäköisempää, että tämä kyseinen raha ainoastaan sitten vain kulutetaan. Mutta jos nyt otan lainan, niin minulla on ikään kuin velvollisuus käyttää kyseinen raha järkevällä tavalla. Totta kai tällaiset lainat ovat kansallinen, kansallisen toimivaltuuden alla. Jokaisella jäsenvaltiolla on oma politiikkansa, mitä tulee esimerkiksi nuorille myönnettyihin lainoihin, ehdollistetut lainat. Mutta näitä lainoja ei ole kovinkaan helppo saada, koska on hyvin paljon kriteerejä. Ne liittyvät esimerkiksi omistusten kokoon. En nyt halua kyllästyttää teitä kaikilla näillä yksityiskohdilla, mutta todella mm, paljon kriteerejä liittyy lainan saantiin. No, meidän pitäisi kyllä saada aikaiseksi, niin meillä on niin paljon pankkeja, pankkeja, niin ei ehkä toista pankkia tässä tule luoda, mutta ehkä jonkinnäköinen ohjelma, tukiohjelma. Tämä ohjelma voisi olla tällainen pääoma yhdistelmää ja sitten me voisimme saada joitakin lainoja. Minun opiskelijani ovat pohtineet tätä ja he ovat ajatelleet esimerkiksi tällaista suurta instituutiota, jolla olisi hyvin suuri pääoma ja pääoma voisi tulla esimerkiksi veroista tai muista maksuista. Ja tämä kyseinen instituutio, koska se sitten tietäisi eri jäsenvaltioiden tarpeet, niin tämä kyseinen elin voisi tarjota sitten lainoja eri jäsenvaltioille – ja sitten näitä jaettaisiin jäsenvaltiolle. Totta kai sääntöjä pitäisi olla. Esimerkiksi jos nuori viljelijä ottaa lainan tai tällainen mahdollinen viljelijä ottaa lainan ja sitten loppujen lopuksi ei sitten kuitenkaan jatka viljelijänä, niin sitten tämä rahahan tulisi maksaa takaisin. Pitäisi olla jonkinnäköinen sakkojärjestelmä. Onko minulla vielä aikaa, puheenjohtaja? No niin, eli voin siis jatkaa vielä. Esimerkiksi Itä-Euroopan maissa on ongelmia, kun ajatellaan välineiden saatavuutta viljelijöille. Puolassa meillä oli järjestelmä, jota kutsuttiin tällaiseksi yhteistyöjärjestelmäksi. Se oli eräänlainen liisausjärjestelmä, siis välineiden liisausjärjestelmä viljelijöille, niille, jotka eivät voineet ostaa, joilla ei ollut varaa ostaa näitä kyseisiä koneita. Ja nuorilla viljelijöillähän ei usein ole riittävästi resursseja kaikkien välineiden ja koneiden ostamiseksi, joten viljelijöiden, nuorten viljelijöiden täytyy liisata tai ottaa lainoja ostaakseen koneet. Joten meidän tulisi tarjota jonkinnäköistä tukea tällaiseen jotka tarjoaisivat siis eh, kustannustehokasta välineistöä viljelijöille. Sitten on vielä tämä riskiasia. Eh, minun täytyy tunnustaa, että kaikki nettisivut, jotka koskettavat nuoria viljelijöitä. Kaikki nämä eivät ole englanniksi, joten kaikki tieto, jota verkosta löytyy, niin mielestäni kaikki tieto pitäisi tarjota myöskin englanniksi, koska muuten me emme voi analysoida kaikkea. No niin, kun nyt sitten selailin kaikkia näitä keskustelufoorumeita, niin huomasin, että nuoret ihmiset usein sanovat, että on olemassa este, este, joka estää heitä ryhtymään viljelijöiksi kyseessä on riski, joka on melko suuri. Meillä on esimerkiksi Puolassa ollut kuivuutta, tulvia, ja nämä ovat asioita, joita monet sitten pelkäävät monet nuoret. Minä myöskin tutkin esimerkiksi vakuutusasioita viljelijöiden osalta. Löysin ainoastaan Espanjan ja Ranskan ja näissä kahdessa jäsenvaltiossa oli jonkinnäköistä tällaista etuisuuskohtelua, kun ajatellaan vakuutuspolitiikkaa. Esimerkiksi jos 50 prosenttia tarjottiin viljelijöiden puolesta ja sitten 50 prosenttia oli yhteisrahoitettu viranomaisten taholta. Minä kykenin identifioimaan ainoastaan kaksi jäsenvaltiota, mutta en ole kuitenkaan löytänyt muita jäsenvaltioita, jossa nuorille viljelijöille annettaisiin tällainen etusijakohtelu, mitä tulee nimenomaan vakuutuspolitiikkaan. Tiedän kuitenkin, että YMP ei kata vakuutuskysymyksiä ja vakuutusjärjestelmiä viljelijöille. Meidän pitäisi jatkaa kansallisten hallitusten tukemista. Meidän tulisi voida vaikuttaa siihen, että kansalliset hallitukset lisäisivät nämä vakuutuskysymykset myöskin tähän. No, nuoret usein keksivät yksikertaisia asioita. He sanovat esimerkiksi, että meidän pitäisi olla pidempi, pidempi ajanjakso, jotta he voisivat aloittaa toimintansa Joten heille pitäisi antaa etusia kohtelua, pitäisi antaa jonkinnäköistä tukea, esimerkiksi tällaisia armoajanjaksoja pankissa ja niin poispäin. Me tiedämme, että kaikki viljelijät asuvat maaseudulla ja EU-ohjelmat, jotka kohdennetaan maaseutualueelle, kohdennetaan myöskin nuoriin viljelijöihin, mutta nuoret viljelijät ovat erilaisia. He haluavat mennä ulos, he haluavat mennä elokuviin, drinkille tai teatteriin. Mutta maaseutualueella ei ole mitään infrastruktuuria tälle. Me tarvitsemme parempaa infrastruktuuria, esimerkiksi teitä, mutta kuitenkaan busseja ei ole. Ei ole mitään tällaisia viihdytyspaikkoja. sitten sanotaan usein, että hankkikaa uusi auto, mutta eihän nyt kuitenkaan ole mahdollista esimerkiksi omistaa neljää autoa se tulee liian kalliiksi. Jos me nyt sitten annamme rahaa esimerkiksi teiden rakentamiseksi, niin meidän pitäisi antaa myöskin rahaa sille, että tuemme paikallisviranomaisia, jotta ne voivat esimerkiksi yhteisrahoittaa näitä julkisia kulkuvälineitä, eli esimerkiksi näitä välineitä maaseudun ja kaupungin välillä. Minä tulen itsekin maaseudulta. Vanhempani asuvat alueella Puolassa, jossa bussit, silloin kun olin opiskelija, näitä busseja oli viisi kuusi, jotka toimivat päivän aikana. Ja nyt, ainakin niin pitkälti kuin minä tiedän, on kaksi tai kolme bussia ja sitten kesälomien aikana niitä on entistä vähemmän, jotka ovat siis kaupunkien ja maaseudun välillä liikenteessä – Nämä ihmiset ovat eh, ikään kuin jämähtäneet sitten maaseudulle. Teitä kyllä on, mutta mitään julkista liikennettä ei ole. Eivätkä nuoret näin ollen eh, löydä ikään kuin täyttymystään. No sitten vielä tämä terveyskysymys nuorten viljelijöiden osalta. Brittitutkimukset eh, osoittavat sen, että nuoret viljelijät ovat immuunimpia joillekin sairauksille. Totta kai on aina myöskin onnettomuusriski viljelijöiden osalta. Tai myöskin esimerkiksi kun ajatellaan lannoitteita, niiden käyttöön liittyy sairastumisen riski. Mutta sitten on paljon stressiä. Ihmiset elävät jatkuvan stressin alaisina ja, kun, ja ne liittyvät usein myöskin rahoitukseen ja vastaavaan. No sitten vielä lopuksi yksi asia. Tämä liittyy siihen, että miten saadaan nuoria houkuteltua maanviljelijöiksi. Meillä on tässä hyvin paljon haasteita edessämme ja tätäkin asiaa professori joka siis aikaisemman raportin luonnosteli, niin hän käsitteli tätä samaa asiaa. No mitä sitten tarkoitan tällä? Kyse ei ole ainoastaan siitä tosiasiasta, että meillä on hyvin vähän viljelijöitä, joilla on korkeampi koulutustaso. Tässä on lukuja vuodelta 20, 2007. 25 prosenttia EUn viljelijöistä ovat sellaisia, että heillä on jonkinnäköistä koulutusta. Maltassa tämä on ainoastaan yksi prosentti viljelijöistä, joilla on maatalouskoulutus, maatalousalan koulutusta. En tiedä, mikä tilanne nyt todellisuudessa on Maltassa, koskahan jotakin kriteereitä liittyy tähän Belgiassa, Kreikassa. Lukumäärä on 5 prosenttia kaikkein korkein taso. Eli parhaiten koulutetut viljelijät ovat Alankomaissa ja Saksassa. Mutta kun puhuin opiskelijani kanssa kaikesta tästä, Minä edustan siis maatalousyliopistoa. Ja ne, jotka edes pohtivat palavansa takaisin maaseudulle, totesivat, että koulutus on tärkeää, mutta tänä päivänä täytyy olla kirjanpitäjä, täytyy voida luoda jonkinnäköisen bisnessuunnitelman, täytyy osata käyttää tietokonetta ja niin poispäin. Joten kyse ei ole ainoastaan maatalousalan koulutuksesta, vaan koulutuksesta ylipäätään. No sitten tämä tieto- ja tiedotuskysymys. Usein nuoret viljelijät valittavat sitä, että he eivät saa riittävästi tietoa. Ja siihen on olemassa eri syitä. Heillä ei esimerkiksi ole mahdollisuutta saada ö, internettiä käyttöönsä tai joukkotiedotusvälineitä. Mutta kyse on ainoastaan, tai mielestäni siitä tavasta, miten tietoa levitetään. Ja ehkäpä tiedätte myöskin uusimman eurobarometrin tuloksista. Kyse on maatalouspolitiikan tilasta EU-jäsenvaltioissa. Minua hirvittää, koska Eurostat väittää, että esimerkiksi jos 50 prosenttia EUn kansalaisista, siis 50 prosenttia ei ole ikinä kuullut yhteisestä maatalouspolitiikasta. Tämä on aivan hirvittävä tulos koska tähän politiikkaan syö, syydän, syytetään niin paljon rahaa, ja jos yli 50 prosenttia e, ihmisistä ei ole ikinä kuullut ympistä, sitten on myöskin tutkimuksia, joita kukaan ei lue. Mielestäni meillä pitäisi olla tällainen tiedotuskampanja esimerkiksi televisiossa tai radiossa. Meidän pitäisi tiedottaa ihmisille e, siitä, että mitä nyt YMP todellisuudessa tarkoittaa. meidän tulisi tiedottaa kansalaisille, että ketkä ovat viljoita, mitä maanviljely tarkoittaa. Meidän pitäisi aloittaa aivan pohjalta, siis aivan ala-asteelta. Tämä pitäisi olla tällainen ylhäältä alaspäin lähestymistapa. Minun opiskelijani usein sanovat, koska kysyin heiltä, onko teillä jotakin ammatillista neuvonantoa ennen kuin valitsette yliopistoon, esimerkiksi peruskoulussa ennen kuin e, etsitte tai menette lukioon. Ja he sanovat, että ei, Heillä ei ollut minkään näköistä neuvontaa tai apua. He eivät kertoneet, millaisia mahdollisuuksia heillä on, millaisia ammatillisia mahdollisuuksia heillä on. Kukaan ei kertonut heille tiedon ammatin hyvistä ja huonoista puolista. Minun opiskelijani ovat sitä mieltä, että tällaista neuvoa pitäisi mahdollisimman pian jo antaa esimerkiksi peruskouluissa peruskoulussa pitäisi jo antaa tietoa eri vaihtoehdoista nuoret viljelijät ovat sellaisessa tilanteessa, että heitä aliarvioidaan usein, koska meillä on sellaisia, jotka ovat hyvin menestyksekkäitä, siis nuoria viljelijöitä esimerkiksi Puolassa, jotka ovat olleet erittäin menestyksekkäitä, jotka tietävät paljon, heillä on hyvin modernit tilat, mutta ihmiset eivät tiedä tästä meillä on sunnuntaisin Puolassa tällainen show, mikä liittyy maatalouteen, mutta kuka nyt katsoo TVtä sunnuntaisin? Meillä on niin paljon eri ohjelmia ö, talousalan ihmisistä ja yrittäjistä, mutta ei viljelijöistä. Ja sitten vielä viimeinen kommentti, viimeinen asia. Mielestäni meidän pitäisi antaa viljelijöille myöskin enemmän sananvaltaa. Meidän tulisi kysyä nuorilta ihmisiltä, en nyt puhu tässä aktivisteista, meidän tulisi kysyä ja kuunnella nuoria ihmisiä kouluissa. Meidän pitäisi identifioida ja kuunnella heidän preferensseistään. Meidän tulisi keskustella mm, maataloudesta ja maa, mm, maanviljelijöistä. Ja jos heillä on jonkinnäköisiä negatiivisia mielipiteitä, niin meidän täytyisi muuttaa ne. Mutta jätän tämän nyt tähän. Kiitoksia oikein paljon. Da. Îi mulțumesc uh, doamnei Javovska pentru foarte inter... Kiitos uh, tästä todella kiintoisesta esityksestänne. Nyt annan puheenvuoron herra Beckerille, CEJA-puheenjohtajalle. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. The members of the European... Kiitoksia puheenjohtaja Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät komission ja pysyvän edustuston edustajat ja arvon kollegat. Aluksi haluan kiittää Paolo de Castroa, maatalousvaliokunnan ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtajaa, jotta hän, tai siitä, että hän teki mahdolliseksi tämän kuulemistilaisuuden tänään. Tosiassa monet viljelijät ovat paikalla tänään tässä keskustelussa. Euroopan parlamentin jäsenten kanssa käydyt keskustelut ovat hyvin arvokkaita meille – ja me olemme myöskin säännöllisesti yhteydessä teihin kaikkiin. Mielestämme tämä tämänpäiväinen kokous on erittäin hyvä. Täällä on asiantuntijoita käsittelemässä tätä asiaa nuorten viljelijöiden kohdalla. Rova Savoska puhui joistakin huolenaiheista liittyen nuoriin viljelijöihin. Epäsuhta toimenpiteiden täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa ja myöskin näistä negatiivisista asioista, jotka liittyvät tähän me edustamme nuoria miehiä ja naisia kaikkien näiden lukujen takana, jotka tänään on mainittu. Nämä nuoret naiset ja miehet haluavat päästä maanviljelijöiksi tai ovat halunneet ryhtyä tällaisiksi, vaikka usein tilanne on hyvin haasteellista heille. He todella haluavat ryhtyä tähän ammattiin ja ovat motivoituneita tarjoamaan laadukasta ruokaa eurooppalaiselle yhteiskunnalle, mitä se tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa. Nyt pyydän teiltä Euroopan parlamentin jäseniltä, että tukisitte meitä ja loisitte uuden YMPn, joka vastaisi näihin erityisiin asioihin, joita nuoret tarvitsevat, jotta esimerkiksi yhteiskunnassa voitaisiin ryhtyä toimiin. Eilen ja tänään Euroopan nuoret viljelijät tapasivat Brysselissä keskustelemaan siitä, että mitä pitäisi parantaa tulevaisuudessa. Ja haluan nyt kertoa teille muutamista asioista. Nuoret viljelijät toteavat, että tällä hetkellä sukupolven vaihdos, vaihdos ei ole prioriteetti useimmissa jäsenvaltioissa. Luvut, jotka tänäänkin esitettiin, edellisessä esityksessä ovat selkeät. EU 27 kokonaisuudessaan vain kolme prosenttia ohjelmoidusta julkisista menoista YMPlle 2007-2013, eli siis kymmenen prosenttia koko julkisesta tuesta, jota Akseli Ykkösellä allokoitiin Tämä oli toimenpiteelle 112 suunnattu, ainoastaan kolme prosenttia, joten minä pyydän teiltä, että muuttaisitte tämän suuntauksen. Jos me haluamme, että maatalous tarjoaa elintarviketurvallisuutta, ympäristöpalveluja palveluja, ja myöskin aluetasapainoa EU:ssa, Me tarvitsemme nuoria, innovatiivisia ja dynaamisia nuoria viljelijöitä. EUn tulisi olla kunnianhimoinen tavoitteissaan, kun pitää saada nuoria ihmisiä viljelijöiksi. Sen pitäisi tukea kaikkia tavoitteita ja myöskin työpaikkojen luomisessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimenpiteet, joita on jo pilari kakkosessa käytössä, niitä tulisi painottaa ja tasapainottaa uudelleen. Erityisesti pyydämme, että alkuapua tar- tai tarjottaisiin kaikille uusille viljelijöille. Tällä hetkellä jotkin jäsenvaltiot eivät käytä tätä aloitusapua, joka on käytössä Pilari kakkosen allo. Tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että ö, olosuhteet eivät ole samat EUn kaikissa jäsenvaltioissa yhteisrahoitusta pitäisi kasvattaa, jotta annettaisiin todellinen mahdollisuus ja kannustin jäsenvaltioille priorisoida uusia sukupolvia. 80 prosentin suhde siis EU-sta ja 20 kansalliselta tasolta, sen tulisi korvata tämänhetkinen 50-50 tilanne. Tämän lisäksi tätä alku, alkurahoitusta tulisi, tulisi kasvattaa. Monissa jäsenvaltioissa näin ei tehdä ja myöskin tämä apu pitäisi olla tarjolla kaikille, sekä uusille että vanhoille jäsenvaltioille. Me myöskin toivomme vakaata, vahvaa budjettia ympille, vahvaa budjettia, jonka tulisi olla käytettävissä sellaisille toimenpiteille, joiden avulla saadaan nuoria viljelijöitä sektorille töihin. Me ehdottaisimme, että ensimmäisessä pilarissa rahoitusta nuorille viljelijöille ja myöskin, että luotaisiin rahasto tutkimuksille, eh, siis varanto näille rahoille, joita ei ole käytetty, jotka voitaisiin allokoida sitten uudestaan nuorille viljelijöille. Siis ensimmäinen pilari, varau, varauma sinne, joka voitaisiin sitten allokoida nuorille viljelijöille. Tämän lisäksi pyydämme, että vahvistettaisiin sellaisia toimenpiteitä, jotka tukevat tutkimusta, kilpailukykyä, innovaatioita ja klustereita. Käytännössä tämän avun pitäisi tarjota etusia akseli nuorille viljelijöille maatalouden kehittämisen kautta. Lainat pitäisi linkittää tähän silloin, kun ne linkitetään innovointiin. Ja pitäisi myöskin tarjota silloin, kun nuoret viljelijät haluavat tehdä yhteistyötä tai verkostoja markkinoidakseen paremmin tuotteitaan. Tämä politiikka, sen pitäisi olla mahdollisimman kattava maataloudessa. Sen pitäisi sisältää myöskin tietovoucheri. Nuoret viljelijät voisivat käyttää omien tarpeiden mukaisesti näitä vouchereita. Niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi neuvonta kysymyksissä, koulutuksessa siinä, että äh, näitä farmeja eriytetään äh, ja niin poispäin. Tällainen neuvontapalvelu tulisi panna täytäntöön mahdollisimman pian sitten, kun mahdollisimman moni nuori viljelijä on sellaista pyytänyt. Nuorten viljelijöiden paketin pitäisi sisältää myöskin eurooppalainen koulutusohjelma viljelijöille – ja myöskin tulisi olla mahdollisuus mennä ulkomaille koulutukseen, kuten erityinen Erasmus-ohjelma nuorille viljelijöille. Tämä pitäisi tarjota ennen kuin viljelijät ryhtyvät viljelijöiksi. Ja aikaisemmin myöskin puhuttiin tästä aikaisesta eläköitymismallista. Sen pitäisi jatkaa 2013 jälkeen, koska sen on katsottu olevan järkevä. Ja sitten haluaisin vielä puhua siitä, että mielestämme on hyvä, että komissio on ottanut tämän aktiivisten viljelijöiden asian huomioon. Kaksi viikkoa sitten kuuntelin keskustelua täällä siellä reagoitiin komission tiedonantoon tulevaisuuden ympistä. Monet esittivät kysymyksiä liittyen tähän aktiivisten viljelijöiden ideaan. Haluan toistaa vielä, että meille tämä on juuri se, mikä on mielestämme oikea suunta tulevaisuuden ympiä ajatellen. Me uskomme, että aktiiviset viljelijät ovat viljelijöitä, jotka ottavat rahoituksellista vastuuta yrityksensä hoitamiseen ja tuotantonsa hoitamiseen, jotka myyvät tuotteitaan joko yhteistyössä muiden kanssa tai yksin. Aktiiviset viljelijät ovat myöskin sellaisia, joita julkishallinto tukee, ja aktiiviset viljelijät ovat niitä, jotka tuottavat julkisia yleisiä hyödykkeitä omista yrityksistään. No, haluan nyt lopettaa toteamalla, että me aina seuraamme työtänne Euroopan parlamentissa hyvinkin läheisesti. Ja tiedätte, että jo useita vuosia sitten ComAgri kirjoitti oma-aloiten mietintön, mietinnön nuorten viljelijöiden tilanteesta. Nyt, kun me olemme tässä uusen ympin uudistuksen prosessissa, niin toivomme, että tämä valiokunta, jolla Lissabonin sopimuksen jälkeen on suurempi rooli, voi jatkaa keskittymistään nuorten viljelijöiden tilanteeseen myöskin tämän kokouksen jälkeen. Ja myöskin olisi tervetullutta saada uusi raportti tilanteesta. Haluaisin myöskin käyttää mahdollisuuden toivottaa teidät tervetulleeksi tilaisuuteen, joka tapahtuu siis 15. joulukuuta. Investoidaan nuoriin viljelijöihin ja heidän mahdollisuuksiin toiminnallisessa maataloudessa. Tämä on siis 15.12. Brysselissä talous- ja sosiaaliasian valiokunnassa. Kaikki tulette saamaan myöskin virallisen kutsun sinne. No sitten lopuksi herra De Castro, kiitokset vielä kerran mahdollisuudesta keskustella tästä asiasta ja näistä ongelmista, jotka liittyvät nuoriin viljelijöihin ja heidän alalle pääsyyn ja mahdollisuuksista – ylläpitää ja löytää tasapainoa myöskin tulevaisuuden maataloudessa. Kiitos. Grazie. Kiitokset. Kiitos CEIN e, e puheenjohtaja. Me kaikki luonnollisesti pidämme äärimmäisen tärkeänä tätä aihetta ja siksi tämän kokouksen järjestimmekin. Kyse on siis yhteisön maatalouspolitiikasta ja nuorista maanviljelijöistä. Kiitokset sekä teille että Rovassa vavoskalle Nyt avaan keskustelun ja annan puheenvuoron luonnollisesti komissiolle. Käynnistämme keskustelun ja ensimmäisenä herra Mark Taravella. Oggi abbiamo qualche... problema. Meillä näyttää olevan tänään ilman mikrofonia kanssa ongelmia. Uno si accende. No, joko joku niistä saadaan päälle. This one works. Yeah. Mm, it doesn't. Las de Bovea. Acapella Talavera. Eh, Marc. Ah. A Mon rêve président était de maçon. No niin, olin jo asettautumassa Jose Boven paikalle, eh, mutta ei sentään ihan. No niin, nyt sitten asiaan. Kuuntelin mielenkiinnolla kahta alustusta. Ja jotenkin lukujen osalta ne ovat todella pelottavia, varsinkin alustajan alkupuheenvuorossa. Näyttäisi siltä, että nuorten viljelijöiden tilanne on paljon rankempi, raskaampi verrattuna muihin muihin viljelijöihin. Puhuitte myöskin äh, byrokratiataakasta ja itse sanoitte, että olette liberalisti painotteinen taloustieteilijä. Ehkä se äh, toi, olikin syynä siksi, sille, että toitte esiin maanviljelijöiden äh, ongelmia ja puhutte paljon kielteisistä kysymyksistä. Jos ajatellaan, että halutaan investoida vaikkapa 30 vuoden tähtäimellä, niin eikö maatalouteen sitten kannata investoida. Ja toisaalta jos taas tuntee maanviljelijöiden todellisuutta ja itse esimerkiksi tunne alueelta paljonkin on ongelmia, niin tilanteen jatkuva muutos ja volatiliteetti, heiluvuus, häilyvyys tuotannon osalla on mielestäni yksi ongelmista. Tietenkin kysyntä ja tarjonta on määräämässä hinta, hinnanmuodostusta. Mutta entä sitten maidon hinnan kehitys? Esimerkiksi vuonna 2007 hinta oli 47 senttiä ja nyt taas tänä vuonna, viime vuoden lopulla ainoastaan 19 äh, senttiä. Ja, ja sama tilanne pätee myöskin esimerkiksi äh, vehnän viljelyn. Hinnat äh, ovat laskeneet ja tämänhetkinen hinta on 252, joten tämä on ala, jossa keinottelua tapahtuu todella paljon. Teillä on siis käytössänne määrällisiä ja laadullisia tutkimuksia, mutta ette puhuneet paljonkaan siitä, minkä suuri, merki, minkä suuri minkä suurinen vaikutus markkinoiden häilyvyydellä ja vaihtelevaisuudella on maanviljelijöiden tilanteeseen. Tähän tietysti on mahdollisuus vielä palata komission kanssa, mutta haluaisinkin kysyä, onko tältä osin eroja maita osittain. Eli markkinoiden muutokset ja sen vaikutus maanviljelijöihin. Tätä haluaisin vielä lisää selvittää. Kiitos Mark. Ja sitten varapuheenjohtaja Nikulescu. Kiitos. Minun käsittääkseni nuoret viljelijät eivät ole tärkeitä pelkästään sen vuoksi, että he ovat nuoria ja dynaamisia, vaan myöskin siksi, että heillä on mahdollisuuksia vaikuttaa maanviljelyyn, tuoda mukana uusia tuulia ja niin edelleen. Aivan hiljattain saimme tutustua selvitykseen, jossa Rova Niikin perehtyi nuorten naisten tilanteeseen maanviljelyelinkeinon piirissä. Tämä oli kiintoisa raportti. Nuoret äh, tuntuvat äh, panostavan äh, paljon siihen, että he saavat jäädä maaseudulle. On selvää, että myöskin elin tason ja elämänlaadun merkitys on mukana, kun pohditaan nuorten maanviljelijöiden tilannetta. Myöskin kaikki sosiaaliset palvelut, terveyskysymykset, terveyspalvelut, nämä kaikki ovat osa kokonaisuutta. Kun puhumme maanviljelyksestä ja toisesta pilarista, niin uskon, että kaiken ajan on se, että saamme riittävän rahoituksen maatalouden taakse ympäri Eurooppaa. Luonnollisesti hyvä olisi toimia niin, että rahoitusta kohdennettaisiin nimenomaan nuorten suuntaan. Tulevassa maatalouspolitiikan uudistuksessa mielestäni nuorille suunnattuja tukia pitäisi lisätä. Erilaiset aloitteet tavoitteet eh, ovat jo eh, onnistuneet. Esimerkiksi Romaniassa vuoden 2008 jälkeen yli 3000 nuorta maanviljelijää on päässyt tukien ja, ja aloitteiden piiriin. Nyt meillä on mahdollisuus korjata hedelmää näistä eh, hankkeista. Kysyntää on mielestäni lisättävä myöskin järjestelmällisesti sillä tavoin, että nuoret maanviljelijät saavat takuuta toiminnasta. Myöskin kaupungeissa eläville nuorille voitaisiin tarjota mahdollisuutta ryhtyä maanviljelijöiksi. Euroopan komission suoratukijärjestelmä toivon mukaan auttaa viljelijöitä viemään elinkeinoa eteenpäin. Grazie, onorevole Continuiamo il dibattito. La parola onorevole... Kiitokset. Ja seuraavaksi edustaja Dorfman. Grazie, signor Presidente. Eh, ja denke... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minusta tämä työryhmä, joka tänään kokoontuu, on erittäin tärkeää, koska jos ajatellaan Eurooppaa, niin todellakin on niin, että monissa jäsenvaltioissamme ähm, maatalouden tulevaisuus ei ole varmistettu sitä varten, että ei ole nuoria ihmisiä. Me voimme keksiä mitä mukavimman yhteisen maatalouspolitiikan, mutta kun ei ole ihmisiä, jotka lähtisivät jatkamaan, niin minusta tämä on tänä päivänä erittäin tärkeä Euroopan maatalouden tulevaisuudelle. Niin kuin tänään jo sanottiinkin, niin loppujen lopuksi kyseessä eh, on se, että eh, tämän ammatin houkuttelevuus. Eh, kyseessä on varmasti taloudellinen houkuttelevuus ja silloin pitää kysyä, että mitä varten nuorten viljelijöiden pitäisi ansaita vähemmän kuin nuorten yrittäjien muilla aloilla. Sille ei ole mitään perusteita. Tämä liittyy liittyy myöskin elinlaatuun ja elämän, elämän laatuun ja elintasoon. Mm, minä itse tulen alueelta, jossa viljelijöiden tilanne on joskus vaikea, mutta eh, eli en sano, että eh, kun elämän laatu ei maaseudulla ole kovinkaan korkea, niin siitä tulee ongelmia. Siihen liittyy eh, koulutusperheet, päiväkodit ja kaikki mitä nuoret perheet tarvitsevat. Tähän kuuluu myöskin taloudellinen kehitys näihin ongelmiin. Ja jos ajatellaan sitä, että maaseudulla pitäisi pystyä elämään samalla tasolla kuin kaupungissa, niin minusta tämä ei ole pelkästään maatalouspolitiikan tehtävä, vaan hyvin moninainen tehtäväkenttä. Ja se, mitä Nuorten viljelijöiden puheenjohtaja tänään ehdotti, tämä ei ole mitään uutta, että meillä olisi, olemme vaatineet myöskin vaihto-ohjelmaa eräänlaista erasmusta nuorille viljelijöille, niin minusta meidän pitäisi puuttua siihen, koska on todellakin absurdia se, että Euroopassa yliopistotasolla, korkeakoulutasolla on olemassa tällaista vaihtopolitiikkaa, mutta kun meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, niin tällaisia toimijoiden vaihtoa olisi oikeastaan siellä kaikkein loogisinta, mutta siellä meillä ei ole vaihto-ohjelmaa. Ja lopuksi sitten toinen ehdotus, mitä nuoret e, e, viljelijät tekivät, niin minusta meidän pitäisi maatalouspolitiikassa miettiä sitä, että voisimmeko löytää ratkaisevia toimenpiteitä tilojen siirtämisessä tai sukupolvenvaihdoksessa, että se olisi mahdollista. Ehkä olisi tärkeää miettiä sitä, että pitäisikö meidän ensimmäisessä pilarissa, siis maksujen kohdalla ensimmäisessä pilarissa toimia. Tilat, maatilat, maatiloista ei luovuta sitä varten usein, että vanhempi sukupolvi ei halua niistä luopua. Ja minusta Myöskin ensimmäisen pilarin puitteissa meillä pitäisi olla rahoitustukea. Ehkä silloin voisimme antaa ratkaisevan tai ryhtyä ratkaiseviin toimenpiteisiin nuorten kohdalle esimerkiksi lisämaksu ensimmäisestä pilarista. Sillä voitaisiin lisäkannustusta hankkia niin, että moni vanhempi viljelijä ymmärtää, että lopullisesti voidaan luopua tilasta ja antaa nuoremmille. Grazie, onorevole Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Vaniette. Paldies priekšsēdētāja kungs. Jautājums par paauģu maiņu Eiropas lauksaimniecībā svarīgākajiem, jo tas vis... Sukupolven vaihdus eh, kysymys on hyvin tärkeä Euroopan maatalouden alalla. Kysymys liittyy Euroopan unionin potentiaaliin ja siihen, että se itse pystyisi tuottamaan laadun korkealaatuisia elintarvikkeita. Nyt olemme käsitelleet YMPn uudistusta ja nyt meidän pitää vakavalla mielellä harkita sitä, että miten ensimmäisen pilarin puitteissa voimme löytää varoja erityisesti tai välineitä erityisesti nuorten viljelijöiden tukemiseksi lähtien näiden viljelijöiden koulutuksesta – ja siihen, miten näitä viljelijöitä, viljelijöitä voidaan tukea hankkimalla maatalouskoneita ja mm, muuta, muita investointeja. Ja sen lisäksi haluaisin myöskin esittää kysymyksen siitä, että mikä mahdollisuus on nuorilla viljelijöillä ostaa maata. Latviassa tilanne on erityinen, sillä Latviassa viljelijät Ähm, saavat alhaisinta pinta-alatukea ja tämä liittyy tiivisti siihen, että keskustelujen aikana, kun keskusteltiin Latvian liittymisestä EU-hun, niin ei pystytty välttämään tätä kysymystä. Kuitenkin meillä on monia jäsenvaltioita, joissa ei sallita sitä, että pinta-ala, ma- maatalousmaata myytäisiin muille. Latviassa on niin, että nuoret EU-viljelijät ostavat muista, siis muiden maiden viljelijät ostavat Latviasta mm, maatalousmaata ja maatalousmaa on niin kallista ostettavaa kotimaisille viljelijöille – Siis äh, latvialaiset nuoret viljelijät kokevat suuria vaikeuksia, koska heillä ei ole rahoitusta saatavilla. Tämä on Latvian tilanne ja sitten lopuksi haluaisin ottaa esille myös, ongelman, joka liittyy houkuttelevuuteen, siis maanviljelijän ammatin houkuttelevuuteen nuorten viljelijöiden kohdalla. Houkuttelevuus ei ole sellainen kuin sen pitäisi olla ja Euroopan parlamentin pitäisi miettiä, mitä pystyttäisiin tilanteen muuttamiseksi tekemään niin, että myöskin muissa ammattiryhmissä ihmiset voisivat ajatella, että viljelijät myötävaikuttavat tärkeällä tavalla oman elämämme laatuun ja haluaisin, että perustettaisiin erityinen palkinto joka vuosittain annettaisiin nuorille viljelijöille. Eh, siis erityinen palkinto Latviassa nuorille viljelijöille. Ja minä kehottaisin myöskin kollegojamme harkitsemaan tarkemmin, että miten sukupolven vaihdos maatalouden alalla Euroopassa voitaisiin paremmin hallita. Kiitos. Sever. Kiitos ja sitten edustaja Sever. Hvala za besedo, gospod <clears throat> predsednik. Uh, včeraj sem imel čas gostiti eno skupino. Kiitoksia puheenjohtaja, että sain tässä puheenvuoron. Eilen minulla oli kunnia uh, toimia nuorten slovenialaisten viljelijöiden isäntänä täällä. Minulle kerrottiin, että heillä on enemmän tai vähemmän samat ongelmat kuin muilla nuorilla viljelijöillä Euroopassa. Usein naiset ja nuoret ovat ne kaksi haavoittuvaisinta ryhmää, varsinkin tämmöisissä tämmöisillä perinteisillä aloilla. Maatalous on vähemmän houkutteleva kuin muut, mutta kun nyt puhutaan houkuttelevuudesta, maataloudella on tämä ongelma eräiden muiden ammattien kanssa kuitenkin Euroopan talous tarvitsee näitä kyseisiä ammattiryhmiä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että nyt asiat ovat muuttuneet. Uskon, että maataloutta ei pidetä enää vähemmän tärkeänä asiana. Monet nuoret elävät parempaa elämää maaseudulla kuin kaupungeissa. Muistan, kun minä olin nuori ja jos joku sitten sanoi minulle, että olen maanviljelijä, niin tämä kuulosti hiukan loukkaavalta. Mutta nyt tilanne on kuitenkin parantunut. Ehkäpä meillä on erilainen näkökulma tänä päivänä näistä asioista. No, joka tapauksessa minä tuen näitä ajatuksia, joita nuorten viljelijöiden liiton puheenjohtaja täällä esitti. Meillä pitäisi olla erityisiä ohjelmia, esimerkiksi Erasmus-ohjelmia myöskin nuorille viljelijöille. Voimme myöskin ajatella Leonardo da Vinciä ja muita koulutusohjelmia, ja myöskin sellaisia ohjelmia sellaisille, jotka eivät enää ole niin nuoria, koska näin me voisimme parantaa heidän tilannettaan yhteiskunnassa. Uusi YMP on usein aiheena keskusteluissamme ja nuoret viljelijät sanovat, että heidät tulisi myöskin ottaa huomioon uudessa YMPssä on aivan oikein, että me otamme heidät myöskin mukaan kaikkiin näihin keskusteluihin. Kiitos. Grazie onorevole. Sergio Gutierrez, a te. Kiitos ja sitten eh, edustaja Gutierrez. Sí, muchas gracias. Kiitos. Minäkin omalta osaltani eh, <clears throat> yhdyn niihin, jotka totesivat, että, että tämä aihe on äärimmäisen tärkeä maatalouden tulevaisuuden kannalta – on välttämätöntä luonnollisesti toimia sillä tavoin, että varoja on riittävästi käytössä, mutta myöskin kokonaisuudessa nuorten maanviljelijöiden tilanne on tarkastelemisen arvoinen. Euroopan unionissa puhutaan maataloudesta myös yhdessä karjahoidon kanssa uutena työpaikkoja luovana alana – vihreän talouden puitteissa. Tämä on myöskin mahdollisuus nuorelle sukupolvelle, joka on joutunut kärsimään talouskriisistä ja joutunut sen myötä työttömäksi. Siksi tarvittaisinkin kannustimia ja, houkuttimia, jotta nuoretkin kiinnostuisivat maanviljelyksestä. Mutta niin kuin sanottu, sekä asiantuntijamme että CJN puheenjohtaja yksissä tummin totesivat, että tarvitaan myöskin tiettyjä takeita, jotta nuoret jatkaisivat maanviljelystä, maanviljelyä. Ja niin kuin Mark Tarabella sanoi, markkinoiden häilyvyys, nopeat muutokset, nämä kaikki – kysymykset yhdessä julkisten palveluiden kanssa, sosiaalisten kysymysten takaamisen kanssa, nämä kaikki liittyvät maatalouspolitiikan alaan ja myöskin ma- maaseutupolitiikkaan. Nämä kaikki toimet ovat myöskin luonteeltaan sellaisia, että ne pitäisi kohdentaa nuorille. Erilaiset riskien vastustusjärjestelmät, edulliset lainat, maansäilytyskysymys, nämä kaikki ovat tärkeitä. Ja toivonkin, että me pystymme vaikuttamaan, kun uutta maatalouspolitiikkaa laaditaan. Jos oikein ymmärsi, niin asiaa ollaan siirtämässä toisesta pilarista ensimmäisen pilarin. En tiedä, onko se teknisesti ottaen mahdollista, mutta joka tapauksessa tämänhetkinen tilanne, jonka puitteissa maatalouspoliittiset kysymykset ovat edelleenkin toisen pilarin kysymys, ei ole hyvä järjestely nimenomaan rahoituksen osalta. Ja jos oikein ymmärsin, niin asiantuntijamme totesi, että ne maat, joissa on eniten nuoria karjahoitajia ja, ja maanviljelijöitä, ovat maita, joissa juuri toisen pilariin investoidaan eniten. kontra maat, joissa tähän tarkoitukseen asetetaan vähemmän rahaa käyttöjä, jossa vapaaehtoisuuden periaate on enemmän esillä. Minun mielestäni Euroopan unionin tuen määrää voitaisiin lisätä, eikä enää pysyttäisi 50-50 prosentin luvuissa eri jäsenvaltioissa, vaan nostettaisiin osuutta jopa 80 prosenttiin. Myöskin koulutuskysymys on keskeinen, kun puhumme nuorista maanviljelijöistä. Viime vuosina olemme ottaneet koulutuksen keskeiseksi periaatteeksi mukaan Euroopan unionin politiikossa ja ajattelen nyt erityisesti elinikäistä oppimista. Emme voi jättää tätä aspektia unohduksi myöskään puhuttaessa maatalous- politiikasta. Nuorten maanviljelijöiden kannattaisi kasvattaa, lisätä koulutustaan ja tämä koko elämän ajan. Tämä voisi kohdistua esimerkiksi markkinointiin, tuotteen kaupallapitoon, innovatiivisten tekniikoiden käyttöönottoon ja niin edelleen. Eli jos maatalouskysymykset siirretään toiseen pilariin, niin toivoisin, että myöskin koulutuskysymykset liitettäisiin siihen. Ja vielä aivan viimeinen asia. CEJAn puheenjohtajalle hän puhui varhaiseläkkeelle siirtymisestä. Itse suhtaudun asiaan jonkun verran äh, epäilevästi. Joillakin alueilla Euroopan unionin äh, piirissä on pyritty varhaiseläkkeiden äh, myötä saamaan lisää nuoria työelämän piiriin. En tiedä, onko tämä mahdollista toteuttaa maatalouden piirissä. Tämä oli itse asiassa ainut varaus, joka minulla on CIAn puheenjohtajan alustuspuheenvuoron liittyen. Muilta osin oli varsin pitkälti samalla linjalla. Kiitos. Sergio. Kiitos. Ja sitten edustaja Ansu. Thank you very much, Chairman think... Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen asia, joka tässä nyt täytyy tästä asiasta sanoa, on se, että jos viljely on todella kannattavaa, niin silloin on aina joku, joka haluaa viljellä maata. Jos siihen liittyy voittoa, niin sitten kyllä joku aina tulee ja tekee sen. Haluaisin jakaa viljelyn kahteen sektoriin. Tässä on kaksi eri sektoria. Voin puhua ainoastaan yhdistyneestä kuningaskunnasta, koska minulla on kokemusta ainoastaan sieltä. Viljelymaa, sen arvo on noin 18 000 euroa per hehtaari. No, sitä ei voi viljellä ja ostaa samanaikaisesti. Kyseessä on tämä arvo, koska ihmiset pitävät sitä sellaisena, että se kasvaa. Siis sellainen, johon kannattaa laittaa rahaa. Se, että yritetään antaa ihmiselle suuria summia rahaa maan ostamiseksi, niin se on toivotonta. Tässä yleensä ihmiset perivät tämän, joten nyt tarkastelemme ihmisiä, jotka eivät ei peri. No viljely alueita täytyy tarkastella hiukan laajemmin. Kun koneisto kasvaa ja kasvaa, siellä vaaditaan entistä vähemmän ihmisiä. Monet tilat ovat sellaisia, että tällaiset yritykset esimerkiksi hoitavat tämän viljelyn, sellaiset, missä on neljä viisi tilaa yhdessä. Jos nyt sitten nuorena ihmisenä menee tällaiseen mukaan, niin jossakin vaiheessa sitten on mahdollisuus hoitaa kyseistä tilaa, saa myöskin bonuksia ja myöskin voit, henkilö voi vaikuttaa siihen, vaikka kyseessä ei ole tämän henkilön oma maa. No sitten taas toisen alan tilan kohdalla niin periminen on ensimmäisellä tilalla. Mutta esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa henkilö, jolla on esimerkiksi paljon eläimiä ja sitten halutaan joku ihminen sinne hoitamaan näitä eläimiä, niin henkilö sanoo, että no kyllä tämä onnistuu, mutta haluaisin myöskin omistaa omia lampaita ja hoitaa niitä samanaikaisesti. No tämä antaa kyseiselle nuorelle ihmiselle mahdollisuuden saada palkkaa ja samanaikaisesti myöskin rakentaa pientä yritystä, joten tässäkin on yksi tapa olemassa. No ongelma, mikä liittyy tähän, on sitten asuminen, koska henkilöt, jotka omistavat maan, haluavat kyllä jäädä sinne ja sitten kuitenkin eh, myöskin ne henkilöt, jotka hoitavat tilaa, heidänkin täytyy olla paikalla. No, tämä voidaan sitten paikallisten viranomaisten kautta hoitaa, mutta tässä on kuitenkin ongelma. No, Britanniassa meillä oli ajatus 40-50 vuotta sitten. Eh, kyse oli tällaisesta pienyritysskeemasta, jonka tarkoituksena, tai siinä eh, paikallisviranomaiset omistivat pieniä maablokkeja ja sitten ne tarjosivat niitä uusille viljelijöille. No ongelma tässä oli se, että siitä tuli ikään kuin umpikuja. Sen pitäisi olla ensimmäinen askelma tikkailla, mutta missä oli sitten toinen? No, ihmisten piti loppujen lopuksi löytää jokin toinen ammatti, koska tämä ei onnistunut. No, jos nyt todellakin halutaan auttaa nuoria viljelijöitä, niin verohelpotukset varmasti on yksi tapa, koska ihmiset voivat sitten pitää sen, mihin ne investoivat. On puhuttu myöskin lainoista, mutta Britanniassa huomasin, että, huomasimme, että jollekin annetaan halpaa rahaa, niin tämä ainoastaan sitten nostaa hintoja paikallisilla markkinoilla, joten se ei auta tilannetta. No loppujen lopuksi No näistä ihmisistä voi pitää tai ei, mutta toisessa valiokunnassa puhutaan esimerkiksi siitä, että käytäisiin keskustelua Merkosurin kanssa. Ja jos me teemme tämän, niin tämä vetää sitten maton kyllä viljelijöiden alta kaikkialla Euroopan unionissa. Kiitos. Bene, grazie, onorevole Gno, onorevole McGuinness. Ja sitten onorevole McGuinness. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää tämän iltapäivän puhujia ja myöskin onnitella nuoria viljelijöitä siitä, että ne, he ovat hyvin onnistuneet lobbaamaan parlamenttia ja tätä valiokuntaa. Ja että on tehty ehdotuksia, joista me nyt välttämättä ole samaa mieltä, mutta kuitenkin meillä on tässä jotakin ajatuksia, että mitä voimme tehdä tälle asialle, että nuoria on niin vähän viljely, toiminnassa mukana. No muutama huomio ja kysymys. Toivon, että nyt tässä ihmiset suhtautuvat eri tavalla viljelijöihin. Monet mainitsivat, että ammattina se on jäänyt hiukan muiden jalkoihin, mutta kun nyt sitten puhutaan elintarviketurvallisuudesta, niin kyllä tämä tilanne on muuttunut. Koska kyllähän suuntaukset tai mielipiteet ammatteja kohtaan vaikuttavat siihen, miten nuoret valitsevat Monet nuoret esimerkiksi tällä hetkellä eivät halua ryhtyä poliitikoksi tai pankkireiksi, no mutta jätetään tämä nyt huomiota. Kuitenkin meidän ö, mielipiteemme ovat tärkeitä. No sitten maan omistajuuden vaikeus on asia, jota ei ole helppo käsitellä. Mielestäni meidän täytyy määritellä, mitä me tarkoitamme nuorilla viljelijöillä. Mielestäni minä olen edelleen nuori, mutta tiedän, että en ole sitä ja välillä aina sitten katsotaan peiliin. No kiitoksia puheenjohtaja. No minä nyt tässä vain tsekkasin, että hän on hereillä. Mutta nuoret viljelijät ovat ikään kuin heittäneet tässä meille haasteen, joka liittyy pilari ykkösen maksuihin, että käyttäisimme joitakin niistä maksuista lisämaksuina nuorille viljelijöille. No haluan nyt esittää kysymyksen, että kuinka pitkäksi aikaa näitä maksuja toimitetaan, mikä on siis lähtö tai, al, tai alkukohta ja milloin sitten henkilö ei enää ole nuori, koska tämä myöskin vaikuttaa tehoon, kun nyt ajatellaan tällaista politiikkaa. Se, että luotaisiin jokin varaumaa, niin kyllä sellainen varmasti joissakin jäsenvaltioissa on. Ei se ehkä ole riittävän hyvä, mutta sellainen kuitenkin on välineenä olemassa. No sitten Irlannin tapauksessa meillä oli kaksi tällaista skeemaa, varhaiseläke ja sitten nuorten viljelijöiden mukaanotto. Ja nämä vaikuttivat molempiin puoliin sukupolvissa, mutta nämä on nyt hylätty. Ja tämä on ongelma, kun ajatellaan politiikan jatkuvuutta. Nyt meillä on sitten ongelma siinä, kun pyritään houkuttelemaan nuoria viljelijöitä. Tässä todellakin osuttiin naulan kantaan. Eli jos nyt puhutaan riittävistä tulotasosta maataloudessa, niin ihmiset kyllä sitten haluavat viljellä maata. Meidän täytyy puhua enemmän markkinoista. Herra Tarabella puhui myöskin eh, häilyvyydestä. Ja näiden täytyy olla samanaikaisesti mukana, kun ajatellaan näitä toimenpiteitä. Me tarvitsemme tätä sukupolven vaihdosta. No, herra Agnio totesi että hänellä ei ole poikia, jotka haluaisivat viljellä. Ehkäpä tässä on myöskin olemassa rooli naisille. Sittenkin, kiitos. <laughs> Ottimo. Maria, eh, hieno Michel, seuraavaksi. Merci, monsieur le président. Kiitos eh, puheenjohtaja. Haluan eh, vielä aluksi esittää anteeksi pyynnön alustajille, koska en voinut olla paikalla koko alustuspuheenvuoron aikaa. Nuorten tilanne. Äsken saimme kuulla, että 7 prosenttia unionin viljelijöistä on alle 35-vuotiaita. Tämä on tärkeä asia, kun puhutaan Euroopan komission rahoitusnäkymistä. Tämä 7 prosentin luku on varmastikin riittävä oikeuttamaan sen, että seuraavalla – kaudella 14, 2014-2020 nimenomaan nuorten asiaa painotetaan. Julkilausumat eivät riitä. Meidän on pystyttävä takaamaan se, että nuoriin äh, kiinnitetään huomiota tällä ohjelmakaudella. Tämänhetkisen äh, maatalous- ohjelman aikana on mahdollista kuitenkin käyttää erästä keinoa nuorten viljelijöiden kannustamiseen. Sivulla 40, 42, 3. Siinä puhutaan jäsenmaiden budjettisitoumuksista, mutta näyttäisi siltä, että varsin vähäinen määrä jäsenmaita kuitenkin suhtautuu voluntaristisesti, voluntaristisesti tähän mahdollisuuteen, ja jos näin on, niin, niin siitä haluaisin lisää selvitystä Euroopan komissiolta. Minun mielestäni meidän on osiltaan pysyttäydyttävä kuitenkin varman politiikan linjalla, mutta toisaalta myöskin toisen pilarin politiikakin voisi olla hyvä. Tämä kuitenkin muuttaa verotuksellista tilannetta. Toisen pilarin kautta meillä on mielestäni enemmän mahdollisuuksia myöskin soveltaa maatalouspolitiikkaa kansallisiin tarpeisiin sopivaksi. E Kiitokset. Ja sitten John Carlos Kotta. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin suurella kiinnostuksella äh, täällä äh, kollegoiden puheenvuoroja, enkä halua enää toistaa sitä, mikä tuli kerran sanotuksi. Halusin kuitenkin vielä korostaa sitä, että koulutus- ja kasvatuskysymykset jo alkaen alaluokilta on äärimmäisen tärkeää. Tällä tavoin on mahdollisuus antaa myöskin nuorille ja lapsille tietoa siitä, että maanviljelys ja maatalous ylipäätään on tärkeää. Usein ainakin Italiassa tämä unohdetaan. Tämän päivän nuoret ovat tietysti varsin herkistyneitä monille aiheille. Voi olla, etteivät kaikki usko tähän. Ja alustajakin täällä esimerkiksi viittasi nuorten tilanteeseen ja siihen, että nuoret eivät ole kiinnostuneita maanviljelyksestä eri syistä, mutta oli niin tai näin. Haluaisin tätä kuitenkin korostaa. Ja lisäksi Ottaisi esiin myöskin tiettyjen alueiden hylkäämisen. Joissakin tapauksissa näin on tapahtunut, eli tilanne on ollut siis se, että maataloutta on ensin harjoitettu, mutta sitten maatalouden harjoittaminen on jätetty ja maat jätetty käyttämättä. Joissakin yhteyksissä taustalta voi löytyä esimerkiksi äh, maaseudun suojelun ja tämän tyyppisten äh, suojeluhankkeiden tai tämän tyyppisten hankkeiden äh, perusta, mutta myöskin esimerkiksi tuulivoimaloiden rakentaminen voi olla yksi syy. Mutta mielestäni, jos tällaisia hylättyjä maa-alueita on olemassa, niitä kannattaisi ottaa enenevissä määrin käyttöön. Teknologia tietysti muuttuu koko ajan ja näyttääkin siltä, että tiettyjä kaupunkisuunnittelu- ja uudistuksia tarvittaisiin ja niitä voitaisiin toteuttaa näiden uusien metodeiden myötä. Ja tällä voisi olla myöskin työllistävä vaikutus. Tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että myöskin alan tuntijat, nimenomaan PK-yritykset ja pienten, pienviljelijät saisivat äänensä kuuluviin, eikä päätöksiä tehtäisi ainoastaan korkealla tasolla. Kiitokset. Ja sitten vielä edustaja Sikirski, viimeinen puheenvuoro. Pani professor, czy analizowała Pani wykształcenie młodych rolników na tej... Kiitoksia. Niin, analysoitteko nuorten viljelijöiden koulutusta? Ei. Minä ymmärsin, että koulutustaso on nyt parempi. Tarkastelitteko tuloksia? Ovat, onko, ovatko tulokset paremmat nuorten viljelijöiden osalta? Mikä on tällaisten tilojen perheiden koko? Ovatko perheet suurempia kuin kaupungeissa? myöskin nuorien sukupolvien kohdalla. Ja tässä myöskin viljelijät järjestäytyvät entistä enemmän, koska yksi suurimmista ongelmista maataloudessa on yhteisöjen tai järjestöjen puute. Nuoret viljelijät useimmiten ottavat perheidensä vanhempiensa tilat hoitaakseen. Onko entistä enemmän sellaisia tapauksia, jossa ammatin valinta on täysin riippumaton sellainen, eli ihminen tulee maaseudun ulkopuolelta esimerkiksi kaupungista, eli tässä todellakin on tällainen ammatinvalinta kyseessä vai onko näitä entistä vähemmän näitä tapauksia? Kiitoksia. Ja nyt haluaisin antaa vielä taas asiantuntijoille puheenvuoron ja sitten hyvin läheltä, nopeasti tämän jälkeen vielä puheenjohtajalle, nuorten viljelijöiden puheenjohtajalle. Euroopassa Kiitoksia oikein paljon. Haluan kiittää erityisesti äh, edustaja Sikirskiä hänen esittämästään kysymyksestä. Minä uskon, että tiedätte erittäin hyvin äh, nuorten puolalaisten viljelijöiden tilanteen, mitä tulee heidän koulutukseensa, varsinkin korkeampan koulutustason. Meillä on tietoja kaikista viljelijöistä. Minä en käyttänyt mitään kyselykaavake tai muita tilastotietoja, vaan minulla on tällainen yksinkertainen taulukko, jonka löydätte raportista. Se liittyy se viljelijöiden väliseen vertailuun. Eli siinä on sellaisia viljelijöitä, joilla on korkeampi maatalous koulutus. No, minä tämän taulukon otin mukaan monista syistä. Yksi niistä on sellainen, että yksi suurimmista esteistä sille, että nuoret eivät ota tällaisia tiloja hoitakseen, on tämä maatalouskoulutuksen puute. Monet ihmiset, jotka voisivat periä tai ottaa hoitaakseen maatilan, eli saisivat tällaisen maan vanhemmiltaan, heillä ei ole mitään maatalousalan koulutusta – ja kuten totesin, niin minä tein tällaisia kyselykaavakkeita yliopistomme 200 opiskelijan kanssa. Meillä oli myöskin keskustelupaneeli ennen kuin tulin tänne viime viikonloppuna neljän ryhmän kanssa ja minä kysyin ihmisiltä, jotka tulevat maaseudulta ja jotka voisivat ottaa tällaisen, voisivat ottaa siis perheidensä tilan hoitaakseen. He puhuivat kaikki tästä esteestä. Kysyin heiltä, että no miksi ette valinneet pääainetta, joka antaisi teille tällaisen koulutuksen tai pätevyyden. He totesivat, että he halusivat parantaa mahdollisuuksia saada hyvän työpaikan, sillä jos esimerkiksi opiskelen ainoastaan maataloutta, niin löydän työpaikan ainoastaan kyseiseltä sektorilta. Mutta jos minulla on esimerkiksi toisen kaltainen koulutus, minulle on helpompaa löytää työpaikka sitten jostakin muualta. Tämä oli yksinkertainen vastaus kysymykseeni. Ja se, että ovatko nämä tilat sitten tehokkaampia tai paremmin hoidettuja. No, tämä on vaikea minulle vastata tähän, koska en käsitellyt näitä asioita, mutta tämä tietysti kannattaa myöskin ottaa huomioon. Sitten kysymys liittyen siihen, että onko tässä nyt suuntautusta, jä, suuntautumista järjestäytymiseen. No minä en kyllä tällaista suuntausta näe. Puolassa meillä on hyvin vaikeita kokemuksia liittyen tällaisiin yhteisöihin. Nuoret, dynaamiset viljelijät kyllä ovat järjestäytyneet tällaisiksi tuottajaryhmiksi, mutta jos minä näyttäisin esimerkiksi oman kyläni tilanteen, eli sen kylän, mistä itse tulon, ja jos kysymme viljelijöitä, että haluaisivatko järjestäytyä, he toteaisivat, että ei, koska useimmilla alueilla tilanne on sellainen, että tuotantorakenne on niin eriytynyt, että meillä on viljelijöitä, jotka tuottavat kaikkea, ja sitten on viljelijöitä, jotka eivät tuota yhtään mitään, he ainoastaan käyttävät tukia hyväkseen, joten se, että luotaisiin ryhmä, joka eri, erikoistuu esimerkiksi tiettyyn tuotteeseen, on hyvin vaikeaa. He kyllä järjestäytyisivät nuorina viljelijöinä, eivät tuottajina, vaan nuorina viljelijöinä, jotka toimivat aktiivisesti maataloussektorilla. Ja myöskin sosiologit ovat nähneet tämän. Joten tämä poliittinen nuorten henkilöiden politisoituminen on hyvin alhaisella tasolla, ikävä kyllä. No, jos on joitakin EU-ohjelmia, ja muita ohjelmia, esimerkiksi toimia maaseutualueilla ja myöskin tukea johtaville hahmoille, niin tällä voisi olla kyllä jonkinnäköinen rooli. Mutta sitten mitä tulee tähän liikkeeseen kaupungista maaseudulle päin, niin minä vastasin jo näihin kysymyksiin. Minä en voi mitenkään yleistää näitä tuloksiani. Uskon, että kaupunkiasujat, opiskelijat, joko alemman tai ylemmän korkeakoulu tutkinnon opiskelijat, he eivät ole kiinnostuneita tekemään työtä maataloudessa tai maaseudulla. He myöskin kysyvät, että no miksi meidän pitäisi muuttaa maaseudulle? Siellä on viljelijöiden lapsia, jotka voisivat jäädä sinne, joten me näemme, että heillä on tällainen vakaumus e, esimerkiksi sille, että kun maaseudun nuoret äh, lähtisivät kaupunkiin etsimään parempaa elämää, niin kaupunkinuoret eivät kyllä näe tällaista mahdollisuutta. Joten ehkä siis sitä, että olisi myöskin mahdollista äh, muuttaa kaupungista maaseudulle. Mutta äh, suurin osa vastauksista liittyvät tähän elintasoon tai elämänlaatuun. No monet henkilöt ovat ehkä liian nuoria, he opiskelevat edelleen, myöskin käyvät ilta- tai viikonloppukursseilla – heidän elämässään on tärkeämpiä asioita, sosiaaliset asiat, viihde, elämänlaatu ja niin poispäin. Ja he eivät halua tästä luopua. Ja mielestäni raha ei myöskään tätä tilannetta muuta. Ainoa asia, ja tämä mainittiin myöskin usean otteeseen, on ruohonjuuritasolla tapahtuva työ. Meidän tulisi aloittaa aivan koulutuksen sieltä alimmalta tasolta. Pitäisi edistää tämän ammatin näkyvyyttä myöskin nuorten koululaisten keskuudessa, koska hyvin monet nuoret eivät ainoastaan ajattele, että maanviljely on ainoastaan tällaisten kouluttamattomien työ ja niin poispäin. Eli meidän tulisi kouluttaa ei ainoastaan lapsia, mutta myöskin opettajia, paikallistason johtajia ja niin poispäin. Niin, niin, minä vastaan nyt kysymykseen. Lopetan kyllä kohta. No minä oikeastaan lopetin jo, kiitoksia. Kiitoksia, monet kiitokset. Ja sitten vielä nuorten viljelijöiden neuvoston puheenjohtaja. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. On erittäin mukavaa olla paikalla. Täällä myöskin kuunnella kaikkia näitä huomioita ja kysymyksiä, joita kaikki jäsenet ovat täällä esittäneet ja jotka pitävät tätä tilannetta huolestuttavana tai asiana, joista täytyy huolehtia. Tämä todellakin painottaa vielä sitä ajatusta, että me näemme teissä kumppanin, kun ajatellaan tulevaisuuden mahdollisuuksia nuorille viljelijöille myöskin ympin puitteissa. Haluan myöskin kiittää tässä. No täällä esitettiin joitakin kysymyksiä, esimerkiksi herra Carabella tästä volatiliteetista. No kyllä, tämä on asia, johon mekin olemme kiinnittäneet paljon huomiota. Myöskin Rova McGuinness esitti kysymyksen tähän liittyen. Mielestämme on tärkeää ottaa tämä esille. Tänään oli aivan erityinen tilanne. Minä voin kyllä vakuuttaa, että kokouksissamme ja seminaarissa käsittelemme markkinoiden volatiliteettia ja niitä erityisiä toimenpiteitä, joiden tulisi kohdentua tähän. Ehkäpä seuraavalla kerralla voimme myöskin esittää tämän teille, mutta keskityn tänään tähän erityisesti tähän alkuapu asiaan. Monet painottivat äh, koulutus, koulutusta ja sen arvoa siitä, että tämä aloitettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mutta että sitä myöskin jatkettaisiin myöhemmin uran aikana. Tästä syystä äh, ehdotinkin näitä tietovouchereita, äh, jotta myöskin tarjottaisiin tietoa kaikille viljelijöille EU-ssa ja myöskin Erasmus-ohjelma – joka kohdennettaisiin nuorille viljelijöille, että he pääsisivät ulkomaille. Tämä myöskin vahvistaisi tietoisuutta ympistä ja Euroopan maatalouden eri tilanteista maatalousyhteisön sisällä. No sitten herra Nikolasku, hän mainitsi sen, että tässä pitäisi ottaa huomioon myöskin jo toiminnassa olevat viljelijät. Tämä on myöskin asia, jota me painotamme. No sitten maatalouden houkuttelevuus, se on mainittu, se on kyseenalaistettu joidenkin taholta. Voin vakuuttaa teille, että yhteisön jäsenet, joita siis edustamme, ovat hyvinkin innostuneita tästä ammatistaan, mutta on entistä enemmän nuoria ihmisiä, joille voitaisiin kertoa meidän ammattimme hienoudesta ja myöskin tämän me haluamme myöskin välittää useilla eri tavoilla. Mutta tässä nyt kuitenkin on paljon työsarkaa ja myöskin tämä tiedonanto ympistä maatalouden osalta ja siitä, että miten hieno se on. Se voisi olla siis osa ympiä. Se pitäisi ottaa yhteisen maatalouspolitiikkaan mukaan myöskin tulevaisuudessa. Sitten Rova Kaliete sanoi jotakin ensimmäisestä pilarista. Ja myöskin muut täällä hiukan epäilivät sitä. Sitten Rova Maginesin kysymys liittyy myöskin tähän erityiseen välineeseen. Me nyt pohdimme mahdollisuuksia, jos ne voitaisiin ottaa mukaan ja sitten myöhemmin voimme eh- tarjota ehkä yksityiskohtia kestosta, tuen määrästä ja siitä, että miten sitä kehitettäisiin enemmän ja yksityiskohtaisemmin, mikäli mahdollista. Tässä nyt kaikki. Haluan kiittää teitä oikein paljon kysymyksistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Bene. Hyvä, kiitokset. Ja nyt sitten Siirrymme sitten seuraavaan kohtaan. Ei tietenkään ilman, että osoitamme vielä kerran kiitokset alustajillemme. No niin, sitten kohta neljä, talousarvio 2011. Sen jälkeen, kun neuvottelut vuoden 2011 talousarviosta epäonnistuivat, meidän on käsiteltävä talousarviota budi- maatalousasioiden osalta. Haluaisinkin pyytää Rova McKinneysiä kommentoimaan neuvotteluja ja sen jälkeen pyydän komissiota analysoimaan uusia ehdotuksia maataloussaralla. Eli ensin Rova ja sitten herra Longo. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Nämä viimeiset huomionne liittyen komission analyysiin tästä budjettiluonnoksesta ovat erittäin merkittävät. Ja pyytäisin, että kollegat jäisivät tänne saliin, koska tällä on hyvin suuria vaikutuksia maataloustalousarvioon. Mikäli nyt tilanne jatkuu tällaisena, haluan painottaa tätä ja toivoisinkin tukeanne esittelijänä. Minä äh, Tämä on ollut vaikea prosessi ja olen myöskin kuullut, että tässä pitäisi painottaa, miten vakava tämä tilanne on maatalouden osalta. Me tarvitsemme kaikkien tuen tätä varten. Kuten ehkä tiedättekin, keskustelu talousarviosta tässä joutui umpikujaan. Kyse on enemmän politiikasta kuin luvuista, mutta molemmat ovat tärkeitä tälle parlamentille. Ja nyt jos haluatte, olemme tässä talousarvioneuvottelujen toisella kierroksella. Parlamentti on hyväksynyt neuvoston vaatimuksen siitä, että lisäys tai kasvu olisi alle kolme prosenttia. Me kyllä toivoimme enemmän tämän talousarvion kohdalta. kohdalla. No nyt tässä Komissio on esittänyt luonnoksen ja tässä vaatimuksena on neljällä miljardilla saada pienennettyä tätä talousarviota ja on tehty päätös äh, leikata kolmannes otsakkeista, otsakkeesta kaksi, eli tämähän on nyt sitten meidän kiinnostuksemme kohteena, ja kuten sanoin, tällä on vakavia vaikutuksia, varsinkin maaseudun kehittämispolitiikkojen ja maksujen osalta. Haluaisin että komissio selkeästi kertoisi meille, mitkä nämä vaikutukset ovat. No jos nyt hyviä uutisia on, on tärkeää, että kerromme myöskin myönteisistä asioista. Talousarvio on luonnos uusi, antaa meille 10 miljoonaa maito osuuden myöskin tässä eläinsairauksien tai tautien poistamiseksi saatiin lisäyksiä ja sitten life Plus-ohjelmia kasvatettiin. No sitten meillä on vielä tämä tilintarkastusasia. Me olimme kyllä huolissamme tässä, ja tässä puhutaan 200 miljoonan suuruusluokasta. Tämä asia siis on vieläkin tapetilla. Haluaisin nyt vielä huomauttaa, ja toivon, että ymmärrätte tämän, että mitä enemmän talousarviosta tietää, sitä vähemmän sitä ymmärtää, sitä ja sen toimintaa. Ja sanon hiukan surullisinkin mielin, enemmän kuin vihaisesti, että nyt sitten komissiolla on vastuu kertoa meille selkeästi, meille tämän valiokunnan jäsenille, miten tämä luonnos vaikuttaa, ei ainoastaan maailmanlaajuisessa mielessä, vaan aivan oikeastikin, miten se vaikuttaa jäsenvaltioihin ja viljelijöihin ja maaseutuyhteisöihin. Ymmärsin, että tässä ei ole mitään uhkaa maaseutumaksuihin liittyen. Mutta kuitenkin olen huolissani kehitysmaksuista ja minun kollegani budjettipuolella ymmärsivät nämä huolenaiheeni, mutta minulle kerrottiin, ja komissio varmastikin selventää tämän, että monet, jäsi, monet jäsenvaltiot eivät käytä tätä maaseudun kehittämisbudjettia. No syy sille, miksi tässä nyt sitten tätä kohdellaan kaltoin kyseistä talousarvioita, Eli tämä on siis ainoa paikka, jossa leikkaus voidaan tehdä teknisessä, joskaan ei lainsäädännöllisessä mielessä. Joten ei tässä nyt mitään hyviä uutisia ole ennen joulua, mutta haluan kuitenkin, että tiedätte, että me teimme kovasti työtä, me taistelimme, Rova de Syvier ja minä, me saimme tukea, mutta silloin kun rahoitusta ei ollut riittävästi saatavilla, niin siinä kohtaa sitten törmäsimme umpikujaan ja toivoisin jälleen kerran, että komissio selvästi kertoisi, varsinkin liittyen näihin tuloihin, koska tässä nyt on kasvua 450 miljoonaan ja mistä tämä luku tulee. Minä olen tutkinut näitä kaikkia asioita, enkä ole löytänyt selkyyttä sille, että miten nämä luvut on saatu aikaiseksi mutta komission asiantuntijat varmastikin auttavat meitä tässä asiassa. No sitten lopuksi minusta vaikuttaa siltä, että tässä oli poliittinen prioriteetti rahoittaa ITER-projektia. Ja varmastikin komissio taas selventää tämän, että maatalousbudjetti seuraavalle vuodelle on sellainen, että sitä on käytetty tämän tekemiseksi. Tämä on ollut jatkuva huolenaihe tässä valiokunnassa, että maatalousbudjetti, koska se on hyvin näkyvä, että siitä tulee ikään kuin tällainen tulojen lähde muille budjettikohdille ja politiikan aloille. Tämä on asia, josta meidän täytyy olla tietoisia, ei ainoastaan kun ajatellaan ensi vuotta, vaan myöskin kun ajatellaan suunnitelmia budjettikehyksille 2013 jälkeen. Minä nyt jätän nämä huomioni tähän, puheenjohtaja. Pyytäisin, että tässä selvennettäisiin jotakin minunkin tulkintojani tästä parlamentin ja neuvoston puolelta. Nyt näyttää olevan niin, että tässä on tarkoituksena saada aikaan sopimus tästä ennen vuoden loppua ja mikäli nyt sitten tähän ei onnistuta, niin sitten joudutaan tähän 12 osa toimenpiteeseen. Tämä vaikuttaa viljelyihin, mutta myöskin jäsenvaltioiden kassavirtaan sellaiset maat, jotka ovat maksaneet jo viljelijöille, niin joutuvat ensi vuoden alussa kyllä ongelmiin, joten tässä on myöskin poliittisia realiteetteja sille, että sopimukseen täytyisi päästä. Mutta kyllä tässä hyvin synkkiä nämä viestit ovat tälle valiokunnalle. Toivoisin, että tilanne olisi aivan toisenlainen. Kiitos. Grazie, Mariad, Kiitos, minäkin omalta osaltani haluan korostaa asiaa, jonka Rova Kiinnes otti esiin. Tämä on varsin vakava asia. Annan sen jälkeen puheenvuorolla vielä ja sitten johtaja Longolle. Niin kuin Marjat kertoi, valtion äh, Nämä, nämä muutokset äh, tulevat vaikuttamaan todella äh, suuresti jopa valtioiden vaihtotaseeseen. Ja nimenomaan pitkällä tähtäimellä, jos tarkastelemme rahoituskehyksiä. Komissaarin kanssa keskusteluissa taannoin toimme itse esiin sen, että jollemme saa varmuutta rahoituksesta, emme hyväksy mitään lainsäädäntöehdotuksia täällä valiokunnassamme. Tästä olemme kaikki samaa mieltä ja yhtenä linjana pidämme tästä myöskin kiinni. Eli nyt sitten herra Lavia ja sitten johtaja Longo. Kiitos puheenjohtaja. Halusin lisätä ainoastaan pari tiedotusluontoista asiaa siihen, mitä Rova Mäkinnös aivan oikein kertoi. Ensinnäkin se, että neuvosto vuoden 2011 talousarviota käsitellessä ja tässä äh, kriisin tilanteessa äh, neuvosto on siis äh, pyytänyt saada jättää korotuksen 2,91 prosenttiin sillä tavoin, että että ne käytettäisiin sitoumuksina eikä maksuina. Tällainen pyyntö esitettiin parlamentille. Itse asiassa lähestulkoon kaikki alamomentit otsakkeessa kaksi ovat tämän luonteisia, joten se tarkoittaisi sitä, että Myöskin sitoumukset vähenisivät maksujen myötä. Minkälaista alamomenttia ei saatu, jonka puitteissa korotuksia toteutettaisiin. Ja toinen kysymys vielä ikään kuin selvityksen vuoksi. Se, miten me nyt olemme siirtymässä kohti budjetin hyväksymistä – on äh, jonkunlainen fast track, äh, tällainen nopeutettu äh, malli. Me pyrimme siis vuoden loppuun mennessä kuitenkin tällaisen hyväksynnän suorittamaan. Huomenna ja ylihuomenna tulemme tutustumaan komission juuri esittelemään talousarvioehdotuksen vuodelle 2011. Numeroja ja lukujen osalta meillä on nyt sopu, mutta esimerkiksi joustavuus elementin osalta meidän on vielä jonkun verran hienosäädettävä kantaamme sekä tällä parlamentissa että myöskin neuvostossa. Neuvosto on esittänyt jo omat joustopainopisteen kysymyksensä, mutta odotamme vielä hieman hienosääntöä. Otsakkeen kaksi alla ollaan tekemässä tiettyjä leikkauksia ja ne liittyvät maatalouskehitykseen. Ja nyt haluaisinkin kysyä komissiolta, minkälaisia vaikutuksia tällä leikkauksella olisi maatalouskehitykselle jäsenmaissa. Kiitokset Giovanni. Ja nyt annan puheenvuoron johtaja Longolle. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Arvoisat valiokunnan jäsenet, kiitos siitä, että saan käyttää puheenvuoron tässä kokouksessa. Olen aivan yhtä tavoin kuin tekin huolestunut siitä, että Euroopan parlamentin ja neuvoston budjettineuvottelut epäonnistuivat. Kyseessä oli siis vuoden 2001 budjetti. Tämä on aiheuttanut paljon ongelmia ja, ja tilanne on varsin epävarma. Se voi tuoda mukanaan sarja ongelmia, joista äsken juuri saimme kuullakin. Ja erityisesti mietin tässä niitä ongelmia, jotka tulevat koskemaan ensi vuoden ensimmäisiä kuukausia. Nyt sitten tarkemmin vielä näistä kysymyksistä. Mutta siitä huolimatta haluaisin kuitenkin puhua siitä, miten myönteinen seikka se on, että jo 26. päivä 11. saatiin aikaiseksi uusi talousarvioehdotus. Niin kuin herra Lavia sanoi, pohdinta-aikaa ei ollut paljon ja, ja haluttiin päästä mahdollisimman nopeasti eteenpäin tästä jumittuneesta tilanteesta. Toivomme, että ennen vuoden loppua saamme jo budjetin hyväksytyksi. Nyt sitten äh, tämänhetkisen tilanteen arvioinnista muutama sana. Tai pikemminkin kyse on äh, näkymästä, joka liittyy äh, väliaikaisiin 12 osiin. Nimittäin tällä kaikella voi olla suurta vaikutusta erityisesti maatalouspolitiikkaan ja nimenomaan kielteisiä vaikutuksia. Niin kuin herra Lavia sanoi, emme usko, että väliaikaiset kahdesta, kahdesta toista osata vaikeuttavat tilannetta erityisen paljon. Uskon, että tilanne on aika homogeenisia. Mitä tämä suorin tukiin tulee, näyttäisi siltä, että jäsenmaissa on suurta keskittymistä nimenomaan tammikuussa vuoden ensimmäisen kuukauden aikana. Tänä vuonna esimerkiksi 11 jäsenmaata sai antaa etumaksuja jopa 50 prosentin luvulla tukipaketista. Eli jo ensimmäisenä tammikuun päivinä tulemme törmäämään tilanteeseen, jossa varat ovat vajella, vajessa. Eli rahaa ei ole. Ja tämä itse asiassa koskee kaikkia jäsenmaita. Tämä otan esiin ainoastaan siinä hengessä, että, että jokainen ymmärtäisi, miten tärkeästä asiasta on kysymys jos nyt puhutaan 600 miljoonaa euron luvuista ja ensimmäisestä 12 osasta, niin puhutaan jopa lopulta 31 miljardi euron summista, joten tilanne on varsin vakava, ei pelkästään meille, vaan myöskin jäsenmaille. Jos ajatellaan muutoinkin kriisitilannetta ja sitä, että varoja on vähän, maat, mahdollisesti jotkut jäsenmaat joutuvat todella suurten ongelmien pariin. Tämä, tämän ongelman ei kuitenkaan pitäisi vaikeuttaa koko vuotta, joskin tilanne on vielä epävarma. Mutta tällainen on näkymä ainakin vuoden alussa, heti tammikuun alussa ensimmäisenä päivinä. Ja sitten tämä ensimmäisen osuuden päätteeksi sanoisin vielä sen, että me toivomme, että tämä tilanne voitaisiin ohittaa mahdollisimman nopeasti. Toivon, että kaikki toimivat vastuullisesti, aivan niin kuin Euroopan parlamentti nyt tekee, koska uusi talousarvioesityskeskustelu käynnistettiin varsin nopeasti. Toivon, että tämä kaikki ei vaikeuta maanviljelijöiden tilannetta ja toivon, että maksut voidaan suorittaa. Ja sama koskee myöskin jäsenmaita, koska niille syntyy muuten kassavaja ja, ja raho, rahoitusongelmia. Sitten vielä palatakseni uuteen ehdotukseen. Toteaisin sen verran, että siinä siirrytään korjaavaan toimintaan sillä tavoin kuin alun alkaen oli tarkoituskin. Siinä ehdotetaan tiettyjä kompromissiesityksiä, jotka pohjaavat sovittelun aikana esiin tulleisiin seikkoihin. Keskeiset eh, muutokset ovat 200 miljoonaa euron eh, kasvu. liittyen äh, tilien selvitykseen ja myöskin äh, kielten äh, miinusmerkkinen kulu, joka taas liittyy määrärahoihin sinänsä. Eli tällaiset ehdotukset tulivat esiin ensimmäisessä vaiheessa, kun neuvosto käsitteli asiaa. Me haluamme kuitenkin pitää kiinnestä, kiinni korkeimmasta kynnyksestä kulujen osalta ja siksi me jouduimme turvautumaan ikävään, hankalaan leikkauksen, joka on summaltaan 814 miljoonaa euroa ja kohdistuisi maaseudun kehityksen, niin kuin Rova täällä jo ilmoittikin. Me toivomme, että kaikesta tästä huolimatta meidän esiin tuoma ehdotuksemme voitaisiin hyväksyä, vaikka siihen sisältyykin tämä äsken mainittu leikkaus. Toivon, että budjetti, budjetista vastaavat osapuolet ottavat huomioon sen tilanteen, jossa tämä kynnysarvo oli pakko asettaa. Tämä oli yleisluontoinen osuus alustuksesta ja Rova Bartman antaa vielä täsmällisempiä tietoja hyvin lyhyesti tässä siis minun osuuteni. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Well, yes, I think that... Kiitoksia. Niin, tässä on esitetty joitakin kysymyksiä liittyen näihin tuloihin. Minä olen yrittänyt näitä teille selventää jo aikaisemmin. Minä en ole samaa mieltä siitä, että mitä monimutkaisempi budjetti, niin sitä hankalampaa tämä on. Minusta tämä on kyllä hyvin ymmärrettävä, mutta jos tämä on minun työni, No mitä sitten tulee näihin tuloihin, niin on kyllä totta, että nyt komission ehdotuksessa on 540 miljoonaa tuloa viime vuodelta, 210 miljoonaa oli jo otettu huomioon tässä komission tarkistuksessa. No, nämä loput 340 miljoonaa tulevat siitä, että komissio ja nyt tästä tulee monimutkaista, on muuttanut muutettua budjettiaan numero 10, joten muistannette ehkä tämän muutetun budjetin numero 10 vuodelle 2010 budjetti palautti 310 miljoonaa ja nyt komissio on ehdottanut, että se ei palauta näitä ja jos me emme palauta näitä 300 miljoonaa, niin ne ovat sitten käytettävissä ja näin meillä on enemmän tuloja, jotka on, ovat jääneet yli ja ne siirretään sitten vuodelle 2011. On myöskin totta, koska ihmiset kysyvät, että no mitä sitten tämä ITER? No Koreperin kokouksessa viime viikolla 1,3 miljardia ITERille, 750 oli tarkoitus ottaa maatalouden puolelta otsakesta 204, yli 400 miljoonaa, marginaalista 2010. Kyseessä on marginaali, jota emme koskaan aio käyttää tänä vuonna ja voin taata teille, että me emme käytä sitä, koska maatalousvuosi ensimmäisen pilarin kohdalta päättyy jo 15. lokakuuta. No sitten vielä 269 miljoonaa tulevat periaatteessa siitä, että me nyt siirrämme enemmän näitä tulee vuodelle 2011. No mitä sitten tapahtuu vuonna 2011, jos meillä on 340 miljoonaa enemmän näitä, niin sitten me vaadimme vähemmän luottoa tuottajajärjestöiltä, hedelmä- ja vihannesosastolta ja sitten tästä, tässä siis marginaali kasvaa ensi vuodelle ja se sitten jättää myöskin ITERin rahoitukselle pelivaraa mutta 269 miljoonaa siis käytetään ITERiin. No sitten maaseudun kehittämisestä, minä haluaisin painottaa sitä, että jotkin ihmiset ovat sanoneet maaseudun kehittämisestä, että komissio on käyttänyt liian vähän tänä vuonna. Se on totta, me olemme käyttäneet vähemmän kuin mitä budjetissa alun perin määrättiin, mutta me tulemme kyllä antamaan jäsenvaltioille enemmän tänä vuonna 35 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioissa heillä on 35 prosenttia enemmän käytettävissä maaseudun kehittämistoimiin tänä vuonna kuin viime vuonna, joten tässä tätä kasvua on tapahtunut ja totta kai on huolestuttavaa, että ei olla saatu kaikkea, mitä komissio pyysi ensi vuonna, mutta komissio on myöskin ehdottanut julistusta, jossa todettaisiin, että jos tarvitsemme rahat, niin sitten palaamme takaisin täydentävän talousarvion muodossa. Kiitos. Bene. Kiitokset. Kiitos johtaja Lonko. Ja tässä äh, kohtaa mielestäni on huolestuneisuuden merkeissä vaihdettava aihetta. Siirrymme käsittelemään kohtia äh, viisi ja kuusi yhdessä. Eli yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen muuttaminen. Kyse on komitologiamenettelystä. Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen on tehtävä tämän tyyppisiä muutoksia. Rova Mogelle on läsnä ja hän tulee selvittämään meille sitä, millä tavoin Euroopan komissio on maaseudun kehityksen suoria maksuja ja suoria tukia muuttanut. Tähän liittyy 48 lainsäädäntöehdotusta ja niiden tarkoituksena on täydentää ja sopeuttaa maatalouspolitiikkaa uuteen Lissabonin sopimuksen jälkeiseen tilanteeseen. Tämä kaikki on äärimmäisen tärkeää Euroopan parlamentille, koska siinä yhteydessä kyse on myös Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan toimintamahdollisuuksista ja vaikutusmahdollisuuksista. Tällä hetkellä kyse on säädöksistä, joita yksin kantaa ainoastaan toteutetaan. Euroopan parlamentilla ei ole mitään vaikutusmahdollisuutta. Nimittäin usein äh, artikla 4 äh, nojalla äh, pelkästään hallinnoinnin pohjalta näitä sovelletaan käytännössä. Nyt kuitenkin uudessa tilanteessa koko lainsäädäntö on käytävä uudelleen läpi nimenomaan Lissabonin sopimuksen uusien sääntöjen mukaisesti. Meidän on päätettävä kohta kohdalta säädöskohtaisesti siitä, onko kyse artiklan 290 vai 291 mukaisesta käytännöstä, eli säädösvallan siirtoon liittyvästä delegoidusta säädöksistä vai täytäntöpanosäädöksistä. Tämä on melko rajoitettu luonteeltaan tämä kohta, mutta säädökset sen sijaan ovat varsin merkittäviä, joten asian käsittely on välttämätöntä. Ja niinpä annankin puheenvuoron saman tien komission edustajalle, herra Mögele. Voitteko valottaa meille tätä asiaa? Ja teillä näyttää olevan muutama liakin mukana. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja parlamentin jäsenet. Olin hyvin kiitollinen tästä mahdollisuudesta antaa teille yleiskatsauksen sitä metodologiasta ja periaatteista, joita komissio on käyttänyt, kun se teki ehdotuksensa, jotka teillä nyt tänään on edessänne. Kuten puheenjohtaja juuri totesi, nämä kaksi ovat siis 30-29 suorat tuet ja asetus vuodelta 2005, joka liittyy maaseudun kehittämiseen – No, tässä on kaksi hyvin eri asiaa, jotka liittyvät näihin ehdotuksiin. Ensimmäinen on se, että tarkoituksena on painottaa, kuten tässä juuri todettiin, olemassa olevaa lainsäädäntöä, sopeuttaa siis nämä siis Lissabonin sopimukseen delegoidusta säädöksestä ja täytäntöpanosäädöksestä. Tarkoituksena on myöskin esittää jotakin helpotuksia lainsäädäntöön, yksinkertaistuksia, joita komissio on tässä aikojen saatossa kehitellyt, joten tässä on institutionaalinen aspekti ja myöskin sisältöön liittyvä tekijä. Minä nyt ensin puhun näistä institutionaalista kysymyksistä. Kollegani, jotka myöskin ovat täällä paikalla, täydentävät sitten selvityksiä niin, muutamilla asioilla liittyen tähän yksinkertaistamiseen. Nyt johdannoksi tähän aiheeseen. No mikä tässä nyt muuttuu? Ennen Lissabonia peruslainsäädännössä lainsäädännössä komissio sai valtaa tehdä täytäntöönpanosäädöksiä ja nämä olivat yksityiskohtaisia säädöksiä, niin kuin ehkä olette nähneet menneisyydessä. Ja yksi niiden tai tämän tavan erikoisuuksesta oli se, että komissio teki työtä komitologiamenettelyn pohjalta, kun taas parlamentti ei ollut tässä siis mukana. Tämä oli ennen Lissabonia. No nyt Lissabonin jälkeen sitten tilanne on muuttunut perustavanlaatuisesti. Lissabonin jälkeen tällaisessa peruslainsäädännössä komissio voi saada valtaa ensinnäkin hyväksyä delegoituja säädöksiä ja toisekseen täytäntöönpanosäädöksiä. No mitä tulee delegoituihin säädöksiin, niin kuin puheenjohtaja jo tässä totesi, Euroopan parlamentti on mukana, sillä on valvonta valtaa, joka on täysin sama kuin neuvostolla. No, mitä tulee sitten täytäntöönpanosäädöksiin, Tämä liittyy täytäntöönpanosta jäsenvaltiossa näin ollen. Jäsenvaltio antaa valvontamahdollisuuden komission toimille jäsenvaltioille ensisijaisesti siis. No, aivan lyhyesti katsomme näitä määräyksiä, mitä artikla 29 toteaa. Se toteaa, että lainsäädäntö lainsäädäntö antaa komissiolle vallan hyväksyä ei-lainsäädännöllisiä toimia, joiden tarkoituksena on täydentää lainsäädäntö toimia. Eli nämä ovat siis, tämä on siis määritelmä näille. No sitten artikla 290 antaa lisää yksityisselvityksiä sisältöön liittyen lainsäädäntötoimista ja toteaa, että sisällön keskeiset asiat ovat lainsäätäjän määriteltävissä – No sitten artikla 29 eriyttää vielä valvontaoikeuksia, joita parlamentilla ja neuvostolla tulee olemaan. Nämä valvontaoikeudet liittyvät Siis tässä on myöskin mahdollisuus hylätä nämä toimet, joita komissio on ehdottanut. Ne eivät astu voimaan ennen kuin tämä vastustusajankohta on ohi tai aikakausi on ohi. No sitten kohta kolme. Kaikki kaikki delegoidut säädökset on otettava huomioon. No sitten mitä tulee täytäntöönpanosäädöksiin, tilanne on jossain määrin erilainen. Sopimuksen ensimmäinen kohta on se, että jäsenvaltioiden täytyy hyväksyä kaikki kansallisen lainsäädännön toimet, joiden tarkoituksena on täytäntöönpanna lainsäädännöllisesti sitovia unionin toimia, myöskin maatalousasioita – No sitten valvontaoikeudet eriytetään tässä kohdassa kaksi. Komission oikeus, tai mikä komissiolle voidaan antaa, hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä. Ja tämä on kyseessä silloin, jos on tarpeen varmistaa yhtäläiset yhtäläinen tilanne täytäntöönpano EU-lainsäädännössä, jos tarkoituksena on yhtenäistää täytäntöönpanotoimia jäsenvaltioissa – Tällöin täytäntöönpanosäädökset siis ovat mahdollisia. No sitten valvontaoikeudet, joita jäsenvaltiolla on, niitä ei ole tässä sopimuksessa mitenkään eritetty, mutta ne ovat mukana erityisessä asetuksessa, josta käsitellään, että, jota käsitellään tällä hetkellä. Puheenjohtaja jo tästä mainitsikin. Tämä on ikään kuin uutta komitologialainsäädäntöä. No täytäntöönpanosäädökset on otettava huomioon säädöksen otsakkeessa. No sitten tämän lyhyen johdannon jälkeen, mikä nyt sitten on tässä taustalla tässä ehdotuksessamme? Tämän tarkoituksena on antaa lainsäätäjälle kaikki oikeudet ja mahdollisuudet jota Lissabonin sopimus tarjoaa delegoitujen säädöksen puitteissa, eli parlamentti ja neuvosto. Niiden tulisi olla sellaisessa asemassa, että ne voivat täytäntöönpanna näitä oikeuksiaan, joita sopimuksessa tarjotaan. Ja kuten jo alussa totesin, te, teillä on tässä edessänne kaksi ehdotusta asetuksessa 73-2009 ja 16 maaseudun kehittämisessä. Koko joukko tekstejä tässä tulee mukaan Eh, erilaiset asetukset ja myöskin ehdotukset eh, rahoitusasetusta koskien eh, ja luomutuotannon asetuksen. Olemme ottaneet mukaan, niin kuin puheenjohtaja totesi, noin 50 ehdotusta on tarkoitus tässä tehdä. Tämä luku ehkä tästä laskee vielä sitten, kun, koska me olemme identifioineet, että monet säädökset ovat turhia varsinkin kun ajatellaan kansainvälisiä suhteita. No mitkä ovat nyt sitten tässä periaatteena? Tässä tarkoituksena on ö, ottaa tilanne huomioon Lissabonin sopimuksen ö, voimaanastumisen jälkeen, joten tässä tarkoituksena ei ole antaa lisävaltaa komissiolle, komissiolle, painottaa tätä, siis ei lisää valtaa komissiolle. Näin on tarkoituksena tässä ehdotuksessamme tehdä. Ainoa tarkoitus tässä on tarjota olemassa olevat komission valtaoikeudet siltä pohjalta, että niitä tarkastellaan hyvin tarkasti ja myöskin kaikissa komission täytäntöpana joten me olemme käyneet läpi komission säädöksiä. Tarkoituksena on identifioida kaikki toimet, joihin, tai joita on nyt tässä kehitelty, koska meidän täytyy selkeästi tarkastella niitä, jotta voimme välttää sen, että matkan varrella me kadotamme olemassa olevat toimet tämän asian puitteissa. Meillä pitää olla myöskin kriteerit, joiden tarkoituksena on tehdä sitten ero näiden delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten välille. Tämä tarkoittaa sitä, että komission valtaoikeudet pitäisi jakaa delegoituihin ja täytäntöönpanosäädöksiin ja asettaa oikeisiin laatikoihin, niin kuin Lissabonin sopimuksessa on todettu. No mitkä nyt sitten ovat ne kriteerit, joita me olemme käyttäneet tämän harjoituksen puitteissa. No, niin kuin tässä näette, artikla 290 delegoidut säädökset ovat lainsäädäntösäädöksiä, joten niitä käytetään tai sovelletaan yleisesti, eli ovat koko lailla samanlaisia kuin lait. Niiden tarkoituksena on täydentää lainsäädäntötoimia. Toisaalta täytäntöönpanosäädökset ovat täytäntöönpanoluonteisia luonteisia niiden tarkoituksena on varmistaa lainsäädännön yhtenäistä soveltamista jäsenvaltioissa. Tämä tarkoittaa sitä, että 290 artikla kohdistetaan lainsäädäntöpäätösten sisältöön, kun taas 291 kohdennetaan käytännön täytäntöönpanoon näiden säädösten osalta, ja tämän siis hoitavat jäsenvaltiot. No miten nyt sitten tehdään ero näiden kahden toimien tai säädösten välille? Ensinnäkin tässä on kaksi tilannetta, jossa voidaan tehdä selkeä ero. Selkeästi delegoituja ovat sellaiset säädökset, joita sovelletaan yleisesti ja jotka muodollisesti täydentävät lainsäädäntösäädöksiä. Eli siis komissiolla on oikeus täydentää komission asetusten liitteitä. No näiden täytyy olla siis delegoituja säädöksiä, koska ne kohdennetaan siihen, että muodollisesti muutetaan lainsäädäntöä. No sitten täytäntöön panevia ovat sellaiset säädökset, joita käytetään yksittäin, koska ne eivät ole 290 artiklan alaisia. Esimerkiksi se, että hyväksytään äh, maaseudun kehittämisohjelmia, jotka ovat äh, yksittäisiä toimia ja myöskin äh, tilien tasapainotus. Nämä ovat myöskin päätöksiä, jotka, joita sovelletaan yksittäin jäsenvaltiokohtaisesti. No, tilanne muuttuu vielä monimutkaisemmaksi. Ja täällä on tällainen tietty alue, koska täällä on myöskin muita toimia tai säädöksiä, jotka ovat yleisellä tasolla sovellettavia. Ne voivat olla siis täytäntöönpanosäädöksiä tai delegoituja. Ne voisivat täydentää lainsäädäntöä tai niitä voitaisiin tarvita jäsenvaltioiden sovellettaessa näitä. Tässä meidän täytyy siis tehdä ero No mitä nyt sitten täytyy tehdä sille, että voidaan tehdä ero näiden kahden kategorian välille? Ensinnäkin me uskomme, että meidän pitäisi tarkastella tässä painovoiman keskiötä, kun ajatellaan näitä toimia. Kun tällainen toimi liittyy tai säädös liittyy lainsäädäntöpäätöksen sisältöön, jonka lainsäätäjä on tehnyt, niin tämä on väliaikaisesti delegoitu säädös. Kun taas jos säädös, sen tarkoituksena on määrittää se tapa, millä jäsenvaltiot soveltavat tiettyjä sääntöjä, niin tällöin kyseessä on täytäntöönpanosäädös tai täytäntöönpanotoimi. Haluaisin tässä antaa teille muutamia esimerkkejä, joitakin yleisiä esimerkkejä, ennen kuin nyt tässä menen yksityiskohtiin näiden kahden ehdotuksen osalta, jotka teillä on edessänne delegoidut säädökset. Tässä mielessä ovat esimerkiksi säädöksiä, jossa tarvitaan soveltuvuusehtoja, täydentäviä sellaisia komission tasolla. Tässä mainitaan tiettyjä kriteerejä, joita esimerkiksi viljelijät joutuvat kohtaamaan, tai eri määritelmiä. Meillä on ollut sellainen tilanne, että maatalous määriteltiin asetuksessa, mutta sitten viljelymaa sitten taas määriteltiin komission taholla, joten tällaiset täydentävät määritelmät olisivat delegoituja säädöksiä. No sitten valvontavelvollisuuksien määritelmä sellaisena on delegoitu säädös. jäsenvaltioiden sanktioiden määritelmä olisi delegoitu säädös. Niinkin myöskin vaatimus liittyen Tämä liittyy myös esimerkiksi yhteisen markkinajärjestelyihin. No sitten, kun puhutaan näistä suorista tuista ja nämä ehdotukset, joita tässä on, haluaisin tässä puhua kolmesta määräyksestä, jotka olisivat konkreettisia esimerkkejä delegoitusta säädöksistä. Artikla 45a kohta 1. Tämä on määräys, joka viittaa sääntöihin soveltuvuudessa ja myöskin yksittäisiin maksuihin viljelyiden kohdalla. Eli siellä, missä täytyy ottaa erityisiä elementtejä huomioon, niin tämä tapahtuisi delegoiduissa säädöksissä. Myöskin Euroopan parlamentin ja neuvoston valvontaan kuuluisi näihin. Artikla 45a kohta 3 liittyy määritelmään kansallisessa lainsäädännössä sille, että peritään tai että odotetaan perintöä. Tämä on tärkeää kun ajatellaan maksujen allokointia suorissa tuissa, meillä on jälleen kerran elementti, joka koskettaa niitä oikeuksia toimijoiden ja viljelijöiden kohdalla. Tästä syystä maalatilidelegoitusäädöksen. Sitten kolmas ehdot, esimerkki on artikla 45a kohta 5, joka liittyy sille, että maksujen maksujen myöntäminen liittyy tiettyihin säädöksiin. Eli tämä säädös meillä oli jo täytäntöpanosäädöksissä, mutta tämä menisi siis delegoitujen säädösten laatikkoon. No sitten muutama esimerkki täytäntöönpanosäädöksestä. Tässä viittaisin hakuprosessin yksityiskohtiin, esimerkiksi siihen kysymykseen, että mitä kaavakkeita tulee käyttää, mitä määräaikoja tulisi soveltaa No sitten valvontajärjestelyt, jotka liittyvät siihen, että miten näitä, tätä valvontaa suoritetaan. No, käytännön järjestelyt ohjelmien hyväksymiseksi ja tiedottamisvelvollisuus, että viljelijöiden täytyy täyttää nämä, ajatellen kansallista hallintoa ja sitten myöskin epäsuorasti komissiota ja sitten määräykset, jotka liittyvät raportointiin, kuten tiedätte. Jokaisessa asetuksessa on raportointivelvollisuuksia, varsinkin jäsenvaltioille – kun ajatellaan tilasto- ja hallintotarpeita. No sitten asetus 73, tässä on pieni virhe minun tässä kalvossa. Viittaisin artiklan 27b, joka koskettelee niitä perusmääritelmiä ja laatuvaatimuksia, jotka liittyvät integroituihin järjestelmiin ja viljelijöiden identiteettiin. Tämä liittyy toiminnon täytäntöönpanon paikalla artikla 33 kohta 6, joka liittyy sille, että haetaan maksuallokointivuonna apua, kun nämä, näitä maksuja ei ehkä ole vielä lopullisesti, niistä ei ole päätetty. Ja sitten kolmas esimerkki, jonka haluan teille antaa, liittyy maksusitoumusten allokointiin siinä tapauksessa, että viljelijällä on oikeus saada saada näitä maksuja hallintotointen tai tuomioistuimen päätöksen kautta. Tässä on aivan selvää, että mitä pitää tehdä. Nämä ovat siis täytäntöönpanosäädöksiä. No sitten yhteenvedonomaisesti me uskomme, että missä painovoiman keskiö on tulossa, niin komissio edelleen kehittele näitä lainsäädäntöpäätöksiä, ne menevät delegoituihin säädöksiin. Jos me puhumme siitä tavasta, miten jäsenvaltiot sitten hallinnoivat näitä lainsäädäntöehdotuksia paikan päällä, esimerkiksi valvonta-asioita, raportointiasioita, nämä menisivät täytäntöönpano säädösten laatikkoon. No sanottuani kaiken tämän haluaisin lopettaa tämän esitykseni viittaamalla koko joukkoon muita asioita, jotka myöskin ovat äärimmäisen tärkeitä, koska lainsäädäntö säädöksien täytyy määritellä tai tämän säädöksen koko. Jos nyt katsotte näitä esimerkkejä, niin näette, että tässä on hyvinkin eritelty nämä, mutta näissä kahdessa ehdotuksessa me emme ole sanoneet mitään kestosta, mikä on delegoitujen säätöjen kesto. No miksi me tätä ole tehneet? Molemmissa tapauksissa suorat tuet maaseudun kehittämiseen, niin asetusten elinaika on rajallinen, kun ajatellaan rahoitusnäkymien päätöstä, eli vuotta 2013, joten tässä nyt ei ole mitään järkeä puhua viidestä vuodesta, jos, jos tiedämme sen, että nämä tai että viiden, ennen tätä viitä vuotta kaikki päättyy joka tapauksessa. No sitten toinen asia, neuvosto ja parlamentti, niiden täytyy valvoa komission toimia sen jälkeen, kun nämä on hyväksytty. Tässä on kaksi mahdollista välinettä. Säädösten mukanotto tai päinvastainen. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kaikki lainsäädännön osat, eli parlamentti tai neuvosto, voivat ottaa tämän säädöksen pois komissiolta. Tämä ei mitenkään vaikuta huonolla tavalla tähän lainsäädäntöön, mutta komissio ei kuitenkaan voi enää hyväksyä uusia. Toiseksi on mahdollisuus antaa lainsäätäjälle tällainen vastustusoikeus, joka antaa parlamentille ja neuvostolle mahdollisuuden vastustaa delegoitua säädöstä, jonka komissio on hyväksynyt. Seurauksena tällä on se, että se ei astu voimaan. Nämä molemmat valvontamahdollisuudet on otettu mukaan näihin kahteen ehdotukseen. Joten te huomaatte nämä molemmat vastustusoikeus ja palauttamisoikeus on näissä teksteissä mukana. Sitten viimeinen asia, jonka haluan tässä sanoa, on se, että totta kai eh, delegoitujen säädöksen kohdalla ei enää ole mitään tällaista äänestysoikeutta eh, mukana, eli komissio hyväksyy tämän ilman mitään komitologia äänestystä. Kuitenkin tässä järjestetään komission taholta tällainen valmisteluprosessi, joka sisältää tietoja Euroopan parlamentilta ja se myöskin sisältää asiantuntijoiden kuulemisen, jotka yleensä tulevat jäsenvaltioista, mutta Euroopan parlamentti myöskin pääsee tähän kuulemisprosessiin mukaan. Ja haluaisin viittaa tähän puitepäätökseen, joka juuri hyväksyttiin komissiossa ja Euroopan parlamentissa muutama päivä sitten numerossa 15 mainitaan, että komissio tarjoaa täydet tiedot ja dokumentit sopimu- kokouksistaan kansallisten asiantuntijoiden kanssa unionin lainsäädännön valmistelussa ja täytäntömässä. Tämä, tähän liittyvät myöskin delegoidut säädökset ja muu lainsäädäntö. Jos parlamentti vaatii, komissio voi myöskin kutsua parlamentin asiantuntijoita näihin kokouksiin, joten määräykset siitä, miten parlamentti voisi tai olisi mukana tässä valmisteluprosessissa. No niin, tämän haluaisin nyt kertoa tällaisena yleisenä tietona, mitä tulee tähän prosessiin. Varsinkin kun ajatellaan näitä kahta asetusta, joita on ehdotustu liittyen suoriin tukiin ja maaseudun kehittämiseen, Haluaisin, että kollegani tässä lyhyesti eh, esittelisivät teille nämä eh, sisältökysymykset, jotka liittyvät näihin esityksiin ja joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa prosessia. Kiitos. Kiitokset eh, lyhyesti sitten, olkaa hyvä. Mr. Chairman, I will briefly introduce two small... Kiitoksia puheenjohtaja. Saanen selvittää kahta pienehköä muutosta asetuksesta. Ne ovat oleellisia. Ensinnäkin artiklassa 19.1, eli ehdotuksen kohta 9. Siinä on uusi alaotsikko, joka on otettu mukaan. Ensimmäinen alaotsikko liittyy sopeutukseen ja liittyy täytäntöönpanoasetukseen ja toinen osa on osa yksinkertaistamispakettia. On olemassa 39 yksinkertaistamisehdotusta ja komissio on siirtänyt, saanut ne neuvostolta. Sitten meillä on vielä lisäehdotus yksinkertaistamiseksi. Kyseessä on pinta-alailmoitukset – oikeastaan kaikkien viljelijöiden pitäisi ilmoittaa pinta-alansa ja heidän pitäisi myöskin tunnistaa ne tietyllä äh, kartalla ja ehdot, ilmoittaa ne. Ja sanomme, että ne viljelijät, jotka eivät ano minkäänkään näköisiä pinta-alatukia, äh, niin ja jos heillä on korkeintaan yksi hehtaari pinta-alaa, niin se, heidän ei tarvitse antaa pinta-alaa ilmoitusta. Mutta heidät velvoitetaan, jos heillä on maatalouspinta ala niin heidän pitää ilmoittaa pinta-ala. Ja meillähän on myöskin täydentävät ympäristöehdot ja hyvillä edell- ympäristöedellytyksillä on tärkeää, että viranomaiset tietävät, onko käytettävissä maatalous, maata vai ei. Ja sitten artiklan 28.1. Meillä on myöskin pieni muutos. Tämä liittyy yksinkertaistamiseen. Tämä liittyy myöskin terveystarkastuksen 28 artiklassa on kyseessä vähimmäisvaatimukset mm, suorille maksuille, joka saatiin aikaan terveystarkastuksen yhteydessä. Jäsenvaltiot voivat käyttää joko hehtarikynnystä tai sitten sitten summaa kynnyksenä. Ja artiklassa 28.1 on kyseessä se kohta, missä käytetään, tai jäsenvaltiot ovat valinneet hehtaarimäärän. Eli ne viljelijät, joilla on hyvin vähän maata tai ei lainkaan, niin heidät, tämä ei koske heitä. Tällä hetkellä neuvoston asetuksessa 73 ja täytäntöönpanon asetuksessa vuodelta 2009 meillä on viittaus tähän ähm, kohdassa 11 ja äh, siinä sanotaan, että artiklan 68 mukaan tämä pitäisi toteuttaa ja se on nyt otettu mukaan artiklan 28.1. Nämä ovat oikeastaan ainoat muutokset, jotka koskevat suoria maksuja. Merci, monsieur le président. Donc je... Kiitos puheenjohtaja. Jatkan lyhyesti vielä yksinkertaistumis kysymyksistä, jotka liittyvät äh, artikloihin 23 ja 24. Meillä on myöskin 39 ehdotusta tähän liittyen ja meillä on niin ikään vielä eräs ehdotus jonka tarkoituksena on muuttaa asetusta 79-3009. Kyse on siitä, että de minimis sääntöä käytetään siinä tapauksessa, kun on tapahtunut pienempi säännönvastaisuus. vastaisuus jos tällainen tapahtuma rekisteröidään ja kyse on alle 100 euron rikkeestä, eli siis tällaisesta vähempiarvoisesta rikkeestä, niin tämänhetkisen säännöstön puitteissa on mahdollista eh, olla vähentämättä saman tien maanviljelijältä eh, tukea. Maanviljelijälle annetaan mahdollisuus korvata rike ja näin ollen vähennystä ei suoriteta. Tämä siis tämänhetkinen sääntö. Jos kuitenkin valvontayksiköt törmäävät jatkuvasti vuosittain samantyyppisen tilanteeseen, Eli tällaisen de minimis tilanteeseen tai vähempiarvoiseen rikkeeseen on tilannetta luonnollisesti muutettava ja mietittävä, mitä jatkotoimia otetaan käyttöön. Jos tästä halutaan tarkempi selvitys, suoritetaan summittainen riskianalyysi ja, ja valitaan tietty määrä maanviljelijöitä otokseen mukaan. Jotta näin voitaisiin toimia, on tekstiä muotettava hieman. Ensure verbi englanniksi muutetaan ja otetaan käyttöverbi verify. Eli tässä on hyvin yksinkertainen muutos kysymyksessä. Ja tällä hetkellähän käytämme, käymme keskustelua siis delegoidusta säädöksistä. Ja niin kuin sanottu, kyse oli tästä vähempiarvoisesta rikkeestä. Ja mitä tulee vielä muihin aluekehityskysymyksiin. Äh, herra Pilke selvittää sitä. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtajana. Mitä tulee sitten maaseudun kehittämiseen? Seuraavat asiat on otettu esille. Tarkoituksena on äh, tässä komissiolle täytyy äh, toimittaa tällaisia yhteenvetoja 2010-2015 sitten toisekseen, mitä tulee korkean, maidon korkean tason työryhmän seurantaan ja elintarvikeketjun toimintaan. Me tulemme laajentamaan toimen toimivaltaa kaikkiin 27 jäsenvaltioon, joten jokaisessa jäsenvaltiossa tämä toimi tulee tulevaisuudessa olemaan, olevan, tulee olemaan käytettävissä. Ja tarkoituksena on myöskin tarjota mahdollisuus tukea tuottajaryhmiä elintarvike- ja vihannesmarkkina-alalla. Tarkoituksena on saada tällaisia ryhmiä, mutta siis maatalouden kehittämisen osalta se ei ole mahdollista. Sitten tarjoamme tarkemmin suunnattua täytäntöönpanoa tällaisten neuvoa antavien palveluiden osalta – Kysymyksessä on de minimis-vaatimus, eli siis viljelijät täytyy kertoa täydentävistä ympäristöehdoista ja eri standardeista. Ja nämä asiat voidaan myöskin lisätä muihin asioihin, jotka ovat tärkeitä maanviljelijän osalta. No sitten mitä tulee Natura 2000 hakemuksiin. Me tarjoamme apua sellaisille alueille, jotka yhdistävät näitä Natura 2000-alueita, eli joista tulee hyötyä, ympäristöhyötyä. Nämä liittyvät De Habitat-direktiivin artiklaan 10 meidän tärkein tavoitteemme on se, että Natura 2000-alueet otetaan huomioon tässä lainsäädännössä, mutta kun ajatellaan tämän osa-alueen ympäristö, ympäristöllistä merkitystä, niin tarjoamme siis tukea myöskin tässä. No sitten vielä lisäksi tarjoamme tällaisen soveltuvuuspäivämäärän yhteisrahoituskysymyksissä, eli me tarjoamme tällaisen kannustin komponentin, joka on mukana lainsäädännön ja muilla osa-alueilla. Tämä tarkoittaa sitä, että kustannukset, niitä tulee ainoastaan silloin, kun on haettu, eli siis kustannukset nousevat esille ainoastaan tässä alkuvaiheessa. No sitten mitä, mitä sitten tulee seurantaan, niin viittaan nyt tässä kollegani pitämään esitykseen. Kiitos. Bene. Io credo che Kiitos. No niin, nyt mitä ilmeisemmin kannattaa vielä yrittää jollakin tavoin vetää yhteen langat, jotta saisimme käsityksen siitä, mistä kaikesta oli kyse. Ensiksi haluan esittää kiitokset johtaja Mökelelle. Hän puhui varsin selkeästi eh, siitä, eh, minkälaisia vaikutuksia Lissabonin sopimuksen voimaantulolla on maatalouspolitiikalle artikla 290 ja 291, nämä molemmat, äh, eli delegoidut säädökset ja täytäntöönpanon säädökset on käytävä nyt läpi kohta kohdalta yksitellen. Ja tässä myöskin Euroopan parlamentilla on oma sanansa sanottavana. Sen kautta on mahdollista myöskin toteuttaa tiettyjä yksinkertaistamisoperaatioita, niin kuin äsken juuri saimme kuulla. Oli sitten kyse jostakin yksinkertaistavasta toimesta, parantavasta toimesta tai, tai korjaavasta toimesta. Delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten välillä myöskin Euroopan parlamentin rooli vaihtuu. Lissabonin sopimuksessa eh, meitä ei enää oteta huomioon pelkästään primäärilainsäädännön yhteydessä, vaan myöskin